Dear colleagues, I don't know what's your view, but uh, should we start? No niin, kollegat, ehkä meidän pitäisi nyt käynnistää kokous. Vihreät ovat paikalla, jotain sosialistejakin on täällä. Onko tämä nyt sitten tällaista loppuun saakka? Muistaako joku vielä edellisen parlamenttikauden? No, aloitetaan sitten. Eli ensin kohta 11, Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, ja annan puheenvuoron Rosa Estras Serrakuutille. Gracias, presidenta. Les cuento un poco... Eh... Kiitos paljon. Eh, el fondo de Solidarisuusrahasto, kuten tiedätte, perustettiin vuonna 2002 ja se on se instrumentein, jota unioni käyttää vastatakseen solidarisuusvetomuksiin, kun jossakin alueella tapahtuu joku tärkeä asia tai luonnonkatastrofista käytetään myös jäsenvaltioissa kuin muissa maissa, jotka äh, jotka ovat joutuneet kärsimään katastrofista, vaikka ei olikaan EUn jäsenmaita. Tämä on siis tällainen interventiorahasto katastrofitilanteissa, ja mielestäni tämä on ollut tärkeä instrumentti ja välttämätönkin väline näiden vuosien aikana, kun se on ollut käytössä. 2005 tehtiin yksi muutos, koska oli ilmennyt soveltamisvaikeuksia, mutta kuitenkin se hyvä jäi neuvostoon, koska haluttiin menoihin muutoksia ja valintakriteereihinkin haluttiin muutoksia. Tässä uudessa vaiheessa viime vuonna 2012 pystyimme esittelemään uuden mietinnön, jossa tarkasteltiin, millä tavalla lähteisimme muuttamaan tätä asetusta, joka käsittelee solidarisuusrahastoa, että se toimisi tehokkaammin. Ja halusimme poistaa sen olemassa olevan voimassaolon aikana nähdyt virheet. Me tässä on nyt joitakin muutoksia, joita olemme ehdottaneet joistakin olemme eri mieltä komission kanssa, mutta totta kai me vielä neuvottelemme ensinnäkin, mitkä ovat vakavia luonnonkatastrofia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, eli johon rahasto se rahasto voi puuttua peliin. Se on 3, miljardia, 3, 3 miljardia rahaa. Eli silloin rahasto puuttuu peliin silloin, jos on suuren luokan katastrofista kysymys. Näin ei ole usein tapahtunut, mutta on paljon vaikeuksia kahdella kolmasosalla rahastolla, kun on kyse, rahastolle, kun on kyse alueellistamisesta. Asetuksessa puhutaan tällä hetkellä, että ne katastrofit ovat valintakelpoisia silloin, kun ne koskettavat suurinta osaa väestöstä tai jos se vaikuttaa ihmisten elinolosuhteisiin, talouteen, taloudellisesti talouden vakauteen tai ihmisten elinsohtoisuuteen, tai jos ne vaikuttavat vakavasti ihmisten elinolosuhteihin. Tämä on ollut niin epämääräinen käsite, on paljon alueita, jotka odottaa, ovat odottavalla kannalla, eivät ole varmoja, tule, mitä, mitä, komissio, mitä komissiolta tulee, ja odotukset ovat suuret silloin alueilla, ja äh, sen takia halutaan muutoksia. Komissiokin on ehdottanut muutoksia, niin mekin. Mitä me tässä nyt ehdotamme on se, että kun tullaan yhteen prosenttiin alueellisesta BKTstä, tällä NUT 2 alueella, silloin ne ovat valintakelpoisia, muutoin ei tämä on määriteltävissä oleva kriteeri. Komissio on laittanut 1,5, minä ehdottaisin lukua 1, alueiden komitea on ehdottanut 1 prosenttia. Tämä on ehdotus, joka joka tapauksessa on tarkistusten alaisena oleva mahdollisuus. Sitä voidaan käsitellä ja muuttaa. Toinen tärkeä teema oli myös kun ennakoivat toimenpiteet, kun on katastrofi paikalla päällä, niin silloin voitaisiin vähän jarruttaa sen vaikutuksia. Sen takia komissiokin on puhunut 100 prosentin, 100 prosentin luvusta mutta on ollut maksimiluku 30 miljoonaa, jonka avulla voidaan nopeasti reagoida ja voi olla paremmin läsnä siellä, missä on koettu vahinkoja mutta on myös olemassa menettelyjä, kun halutaan tukiaisia, niin silloin pitää toteuttaa välittömästi, mutta on tär- se on tärkeää, mutta on myös paljon pyyntöjä, vaatimuksia, vetomuksia silloin, kun on katastrofeja, jotka kestävät kauan, esimerkiksi kuivuudet. Silloin alueiden komitea on, alueiden komitea on puhunut tästä, se myös on liittänyt tähän tulvat, pitkäaikaisiin katastrofeihin ja tästäkin on tarkistuksia. Emme ole niitä ottaneet vielä. Äh, me olemme ottaneet ne tarkistuksina muotoon, jotka olisivat siis pitkän, pitkäkestoisia katastrofeja. Äh, tässä asetuksessa, jos asetuksessa puhutaan katastrofeista, ja kymmenen viikon ajan on annettu apua, tukea. Tämäkin on yksi ajanjaako, joka on tullut useilta. Tämä on vetomus, joka on tullut eri alueilta. Kymmenen viikon ajanjakso on lyhytkestoinen koska on olemassa välitöntä apua, jota pitää antaa ja viranomaiset ovat myös viranomaiset toimivat välittömästi ja silloin pitää myös pystyä arvioimaan luonnonkatastrofien aiheuttamat mm, tuhot. Yksi teemoista on se, minkä tyyppistä apua voidaan antaa. Infrastruktuuriapua alueiden komitea on myös pyytänyt. Se on viimeisin ja se on minusta kaikista mielenkiintoisin, ei olisi vain kyse siitä, että puututtaisiin infrastruktuurien korjaamiseen, mutta muutettaisiin myös paikkaa, koska jos katastrofi uusiutuu, niin se ehkä se uusii siellä samalla alueella. Eli tässä voitaisiin ajatella infrastruktuurien uudelleenrakentamista eri tavalla, mutta joskus myös katastrofit voivat tapa, tapahtua myös äh, raja-alueilla, valtioiden raja-alueilla. Eli silloin voidaan saada, voi pyytää apua, vaikka, olikaan, vaikka olisikaan rahaston alaisen avun äh, piirissä. Jos sitten ajattelemme tätä NUT-kakkosta, jos tulee lisävaatimuksia, lisäpyyntöjä, voi myös olla niin, että katastrofi eh, siirtyy hyvin pienille alueille, jotka eivät kuulu tähän NUT kakkoseen, mutta jos puhutaan pienistä alueita, jos on sama väestö, joka ö, eh, on tämän NUT kakkosen piirissä, sitä voidaan myös soveltaa. Mutta sitten puhun vielä toimeenpanosta, jos puhutaan toimeenpanojen ai, joista meillä on rahastot, meillä on kuusi kuukautta, puolitoista vuotta, se on siis joustava määräaika. Komissio ei, anteeksi, komissio on sitä mieltä, että on tämä, tässä on kyse teknisestä avusta. Ää, alueelliset katastrofit ovat, omaavat hyvin tyypillisesti alueellisia vaikeuksia – Viimeisin niistä oli Espanjassa Lorkan alueella tai Sardiniassa ihan viimeisin tulvakatastrofi. Silloin meillä on hy- infrastruktuurimielessä välintulomahdollisuudet ovat hyvin rajalliset, ovat mahdollisuudet ovat pieniä, mutta tässäkin voitaisiin soveltaa 100 prosentin apua. Alueiden komitea on ihan samaa mieltä nimenomaan, kun on kyse teknisestä avusta. Eli silloin käytetään apua insinööripuolelta, arkkitehtipuolelta, miten tilanteeseen voidaan puuttua. Tässä näin suurin piirtein mietintö tällä hetkellä. Me tarvitsemme lisää aikaa, mutta uskoisin, että voisimme pysyä aikataulussa. Tämä tulemme esittelemään vielä ensi maanantaina, jotta saisimme kaikki käännökset siihen mennessä valmiiksi ja varmasti voimme noudattaa ennalta määrättyä aikataulua ja tästä voitaisiin äänestää vielä tämän vuoden aikana ja ehkä sitten täysistunnossa maaliskuussa ensi vuonna. Mutta jos emme kajua budjettiin, joka on kaikista tärkein, mutta erot, ovat, erot tässä ovat neuvoteltavissa Tämä on lähtenyt, tämän budjettiluvut ovat tippuneet miljardista 500 miljoonaan, mutta kuten mutta te tiedätte, että tähän kaikkeen voidaan kytkeä muitakin teemoja, esimerkiksi ilmastonmuutos, etc. etc et Mutta kyllä, kyllä, kyllä, tätä voitaisiin, kyllä sitä voitaisiin tämän mietinnön avulla parantaa suuresti tätä asetusta. Kiitos Rosa. Sitten varjoesittelijät. Ainoastaan Dan Kriso Helos näyttää olevan paikalla. Ai te puhutte sosiaalisten nimissä. Eli Nikos, ole hyvä. Kiitos. Meidän on löydettävä varmasti ratkaisu, jotta Euroopan unionin solidaarisuusrahasto todella saadaan toimivaksi. Me näemme, että katastrofeja on yhä enemmän. Ilmastonmuutos varmasti johtaa siihen, että useammin syntyy tällaisia luonnonkatastrofeja. Luonnonilmiöt ovat voimakkaampia kuin aikaisemmin, ja sillä on vaikutuksia tiettyihin alueisiin. Tietenkin muitakin ongelmia, suuri kuivuus tai pensaspalot, metsäpalot. Minun mielestäni meidän tulee pyrkiä nyt sopuun neuvoston kanssa. Meidän on huolehdittava siitä, että solidaarisuusrahasto voidaan saada käyttöön. Olen samaa mieltä suurilta osin esittelijän kanssa. Meidän pitää vielä tarkemmin tutustua tähän tekstiin, mutta varmasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Nyt pitäisi muistaa ajatella sitäkin, että komissio ei saa uusia vanhoja virheitään. Eli kun ajatellaan jälleen rakentamista, niin on muistettava, mitä aikaisemmin on opittu katastrofien jälkeisestä ajasta. On pohdittava sitä, miksi katastrofi on syntynyt. Ei niin, että jälleen rakennetaan samalla tavalla, jotta katastrofi voi uusia, kuten tulvien yhteydessä esimerkiksi jos ajatellaan jokien rantoja, joille rakennetaan sitten joki tulvii, tai esimerkiksi kun ajatellaan, miten rakennetaan siltoja tai teitä, on tietenkin tutkittava tarkkaan, mikä on katastrofin syy. Usein tietenkin on kyse useamman tekijän yhteisvaikutuksesta. Mutta aina ei ole kyse ainoastaan luonnon oikusta, vaan joskus se liittyy siihen, miten on rakennettu esimerkiksi. Joten jälleenrakentamisessa tämä ajatus on otettava huomioon. Eli on analysoitava katastrofin syitä ja vetää siitä johtopäätökset. Eihän se voi olla mahdollista, että julkisia varoja käytetään yhä uudestaan siksi, että rakennustöitä ei suunnitella tai valvota oikealla tapaa viranomaisten puolelta. Usein juuri tulvien yhteydessä on niin, että rakennusvirheitä on tehty, ja siksi tämä on aihe, joka on otettava huomioon. Lainsäädäntöähän on esimerkiksi siitä, miten vesistöjä hoidetaan tai voidaan käyttää hyväkseen. Sitä lainsäädäntöä voitaisiin nyt tässä käyttää hyväksi. Viranomaisten pitäisi tutkia sitä, miksi katastrofi on syntynyt, jos vesiresursseja hoidetaan huonosti, esimerkiksi jokia ja niin edelleen, niin tämä saattaa johtaa tulviin. Ja tämä asia pitää tutkia. Me olemme sitä mieltä, että on oikein, että jatketaan määräaikaa ja tuo yhden prosentin kynnys voitaisiin ihan hyvin korottaa puolentoista prosenttiin. Määräaikaan vielä 18 kuukautta on parempi kuin 12 kuukautta. Koko tämä menettely vie paljon aikaa ennen kuin suunnitelmat on laadittu ja niin edelleen. Tämä on melko hankalaa ja byrokraattista työtä, joten varmasti on ihan oikein, että voidaan venyttää tätä määräaikaa puolentoista vuoteen. Ja se aika, jota tarvitaan alueella pyynnön esittämiseen, kymmenen viikon määräaika se on ollut tähän mennessä. Tuokin on melko lyhyt aika, kun ihan aluksi todella joutuu keskittymään – nopeaan apuun, jota tarvitaan heti. Mm, tämä olisi tärkeää, kun ajatellaan, miten pyyntöjä ja hakemuksia voidaan solidarisuusrahastoon esittää. Ja vielä yksi asia. Tarvitaan asiantuntijoiden verkko. Verkosto, joka todella voi olla siellä paikan päällä, kun katastrofia tapahtuu. Usein kyse on alueista, kuten esittelijä sanoi, joilla ei ehkä ole riittävästi mahdollisuuksia valmistella kaikkia asiakirjoja, täytellä lomakkeita. Ainakin tietopankki tarvittaisiin, jossa olisi tietynlaista tietojen vaihtoa, ei tästä syystä sitten jää hakemus tekemättä. Kiitos sitten Sanchez Schmidt. Madame la Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan ensiksikin kertoa, kuinka iloinen olen tästä uudesta ehdotuksesta uudistaa solidarisuusrahastoa. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Tätähän on odotettu jo kahdeksan vuotta. Se on seisonut neuvostossa. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet rahaa katastrofitilanteissa helpommin ja nopeammin saatavaa rahaa. Me olemme kai kaikki vakuuttuneita, että menettelyä pitää yksinkertaistaa. Mutta kun neuvosto kieltäytyy jatkuvasti, niin se on aika dramaattinen tilanne, ihan häpeällistä koska meidän pitäisi muistaa, että Euroopan yksi arvoistahan on nimenomaan yhteisvastuullisuus. Komissaari ilmoitti, että solidaarisuusrahastoja laitetaan käyttämään 400 miljoonaa. Saksa, Tsekki, Romania voivat siis, saivat rahaa viime vuonna, saivat kesäkuussa <clears throat> tulva katastrofiin apua 400 miljoonaa siitä äänestettiin myös ja se myös auttoi, mutta ei se tarkoita sitä, että asetusta ei pitäisi tarkastella ja lähteä muuttamaan. On nyt aika, että voimme antaa rahaa nopeammin. Italianhan piti odottaa huippukokousta ennen kuin rahoja pystyttiin vapauttamaan. Uudistus on kiireellinen, sillä on kiire. Nyt on EUn helpompi ja nopeampi reagoida katastrofeihin, jotka tapahtuvat planeetan toisella puolella kuin sen omalla maa-alueella, ja se on aika häpeällistä. Solidarisuusrahastohan on omaa kolme miljardia käytössään perustamisestaan lähtien se on hyvä, mutta kuinka paljon Euroopan maaperällä tapahtuu luonnonkatastrofeja, silloin tämä summa on, pitäisi olla paljon suurempi, on, koska pitää muistaa myös, että on inhimillisiä katastrofeja, jolloin nämä luvut yllättävät paljon se, mistä vuonna 2002 puhuttiin draamojen määrä vain kasvaa. Siihen vaikuttaa myös ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen. Meidän täytyy tämäkin ottaa huomioon. Monissa katastrofitilanteissa apua ei ole saatu riittävästi, vaan ajattelen tässä tämän vuoden kesäkuuta, kun Lounais-Ranskassa menetettiin ihmishenkiä mm, ja siinä olisi ollut kyse vain muutamista miljoonista euroista. Te ehkä tunnette Lourdesin kaupungin, koska se on pyhinvailuskohde Siellä kaikki menetettiin. Kaupat, asumukset, historialliset monumentit, viljelty maalue, alue kaikki se tuhohtui. Ja totta kai pit tarvitaan suunnaton määrä rahaa tämän tuho, tulvatuhen jälkeen korjaamiseksi. Jos meillä on kriteerit alueellisille katastrofeille, niin meidän Mielestäni nämä on jos, tämä on joskus hukkunut ranskalaisen hallintobyrokratian koukeroihin. Meidän, sen takia minä olen erittäin iloinen tästä uudesta ehdotuksesta. 10 prosenttia kiireellisyysvaatimuksiin ja, 5, ja 1 prosentti BKTstä alueellisiin katastrofiin. Tämähän on täsmällistä yksinkertaista. Me tarvitsemme yksinkertaistamista ei ainoastaan tällaisissa ilmiöissä, mutta yksinkertaistamista myös keskusteluissa, joita käydään. Eurooppa-vaalithan voivat osoittaa, että voimme kyllä vastata odotuksiin omalla maaperällämme, omalla maa-alueellamme. Jos ei näitä <clears throat> lukuja pystytä nostamaan, jos ajattelemme kuitenkin alueiden yleisvaurautta, niin kyllä pitää ottaa elementtejä huomioon. Jotkut alueet tarvitsevat enemmän kuin toiset. Mutta tässä valiokunnassa olisi tärkeää toimia nopeasti ja olen erittäin kiitollinen Rosa Estarakselle ja olen kiitollinen siitä, että hän on pidentänyt tätä avun, pyyntömääräaikaa. Minä muistutan, että solidaarisuus on tärkeää, että tällä hetkellä ei ole hyvä, jos me lähdemme pudottamaan lukuja miljardista 500 miljoonaa. Rahaa ei ole aina käytetty, ainakaan riittävästi. Tämä on kyllä aika hulluuden huippurahasto ei käytetä koska neuvosto on pysäyttänyt tämän <clears throat> yksinkertaistamisprosessin etenemisen ja toteuttamisen. Ei tämäkään ole hyvä signaali kansalaisille tai äänestäjille. Raha pitää hakea sieltä, missä sitä on. Sitten pitää käyttää rakennerahastoja riskien ja kriisien ennaltaehkäisemiseen hallinnointiin. Meidän täytyy ajatella myös patojen rakentamista tulvatilanteissa. Meidän pitää muistaa myrskyt, kuivuuskaudet, ne eivät tunne valtioiden rajoja. Siihen on mainittu, eli siis luot, määrärahoja pitää käyttää. Ehkäpä neuvosto nyt lähtee liikkeelle eikä pysäytä tätä enää, koska lähestyvät vaalit myös tarkoittavat, että solidaarisuus painaa vaakakupissa yhä enemmän. Kiitos tästä Stavrakakis. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Ensinnäkin kiittäisin esittelijää mietinnön esittelystä. Ehkä tiedätte, että minä olen laatinut lausunnon budjettivaliokunnassa ja eilen keskustelimme tästä asiasta ensimmäistä kertaa. Ja esittelin luonnokseni, lausuntoluonnokseni ja katsoimme tietysti asioita, jotka liittyvät budjettivaliokunnan toimintavaltuuksiin. Tämä ehdotus menee oikeaan suuntaan, mutta tietyissä kohdissa mielestäni meidän pitäisi mennä hiukan pidemmälle. Se, että otetaan käyttöön solidaraston varoja, kun on kyseessä poikkeuksellisia katastrofeja, niin tämä raja pitäisi laskea yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ja sitten pitäisi antaa etukäteismaksuja näille maille ja 15 prosenttia tästä apusummasta, mutta korkeintaan 40 miljoonaa. Ja lisäksi olen kiinnittänyt huomiota siihen, että komission ehdotuksen artiklassa 4 on muutettu tämänhetkisiä sääntöjä. Ja tämä on nyt hiukan hankalaa, koska meidän täytyy miettiä vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia – ja tämän lisäksi olen ehdottanut, että rahaston käyttö pidennetään 12-18 kuukautta, koska tämä on monen maan osalta tarpeellinen pidennys. Ja tietysti ennaltaehkäisy on myöskin tärkeää, ja tästä syystä rahastoa pitäisi täydentää muilla rahoitusvälineillä, esimerkiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastosta, jotta saadaan aikaan synergiaa. Ja olen tehnyt ehdotuksia liittyen tekniseen tukeen. Kiitoksia. You very much. Um, and... Kiitoksia. Sitten Tlasak. Slovo, pani předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní... Kiitos paljon Haluan ennen kaikkea kiittää Rova Estaras Ferragutia siitä, että hän on laatinut tämän lausunnon. Olemme, saatu, olemme nyt uudella tasolla. Tämä on hyvin laadukasta tekstiaineistoa. Meidän pitäisi kuitenkin pohtia useita eri osa-alueita. Komissiohan on lähtenyt määrittelemään luonnonkatastrofeja NUTS 2 perustalta nyt puhutaan puolesta toista prosentista alueellisesta BKTstä. Mutta mehän tiedämme kaikki, että luonnonkatastrofit eivät pysähdy alueiden hallinnolliselle rajalle. Kyllähän ne ylittävät rajoja jäsenmaiden välillä, ne menevät jäsenmaiden valtion rajojen ylitse. Eli tähän arviointiin pitäisi ottaa koko alue huomioon. Tällä tavoin voitaisiin tukea raja-alueita katastrofitilanteessa, koska ne myös lähentyvät hyvin paljon NUTS-kriteerejä. 1,5 prosenttia BKT on mielestäni taso, joka ei ole riittävän korkea. Jos ajattelemme vain viimeistä katastrofia Sisiliassa, tulivuoren purkaus, vuodelta, tai vuoden 2004 tulvia. Jos me arvioimme näitä kriteerejä tai näistä katastrofeista koituneita vahinkoja, niin eivät nämä katastrofit olisi päässeet tälle valittavuuslistalle. Sen takia toivon, että tätä lukua pudotettaisiin yhteen prosenttiin alueellisesta BKTstä. Tämäkin olisi hallinnollista yksinkertaistamista jossain mielessä. pyynnöissä on, pyydetään tietoa, joka on usein aika pintapuolista. Täällä puhuttiin kymmenestä viikosta ajanjaksona, mutta jos ajatellaan esimerkiksi tulvaa vahinkona, niin niin vaikutukset ovat hyvin pitkäkestoisia ja silloin tarvitaan pidemmälle aikavälille korvauksia. Eli, eli tämä aikajakso ulottuisi ensimmäisen jakson jälkeiselle ajanjaksolle. Nyt pyytäisin, että myös Johannes käyttäisi puheenvuoron, mutta näihin kysymyksiin vielä lisäisin. Eli voisiko kertoa, kuinka paljon tällä hetkellä tiedetään neuvoston kannasta koska heitähän on nyt kuultu, mutta tiedämmekö mitään tästä muodollisesta kannasta ja valtiovarainministerin kannasta, ja onko mitään aikataulua neuvostossa, koska meidän aikataulumme on aika optimistinen. Haluaisimme hoitaa tämän maaliskuussa tai viimeistään huhtikuun täysistunnossa. Eli voisiko kertoa niin paljon kuin tiedät tässä vaiheessa? Ja sitten, jos voisit kertoa myöskin näistä vuositason tiedoista. Näistähän keskusteltiin jo oma-aloitemietinnön osalta, mutta henkilökohtaisesti en nyt ihan muista kaikkea, eikä varmaan kollegatkaan. Eli paljonko vuositasolla on käytetty näitä varoja, onko käytetty yli 500 miljoonaa, ja sitten esimerkiksi Saksa pyysi viimeksi 400 miljoonaa. Eli miksi on nyt tämä, tehty tämä supistus 500 miljoonaan. Eli ole hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Luvallanne lähden liikkeelle teidän esittämistänne kysymyksistä neuvostosta. Neuvostossa ei vielä ole ollut kokousta tämän ehdotuksen keskustelua varten itse asiassa – työryhmän kokous on suunnitteilla ensi viikon lopulle. Alustava kalenteri tulevia kokouksia varten on tehty ensi vuoden ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle, mutta tämä on tietenkin alustava aikataulu, emmekä oikein tiedä, miten asiat etenevät. Se totta kai riippuu myös siitä, minkälainen kanta jäsenvaltioissa otetaan ehdotuksemme eri osiin. En siis voi enempää yksityiskohtia teille antaa siitä, miten edistystä neuvostossa tapahtuu. Jos voin vielä lisätä, niin neuvostolla ei ehkä ole kannustimia tässä toimia nopeasti, koska nykysolidarisuusrahastoasetus on voimassa ja jää voimaan. Se ei ole kulmassa umpeen, joten siinä mielessä ei ole välitöntä painetta, näin sanoisin. Mutta poliittisesti totta kai komissio pyrkii tekemään kaikkensa, että edistystä saadaan aikaiseksi, jotta tämä asetus voitaisiin saada hyväksyttyä ennen kuin parlamentti siirtyy vaalitauolle. Tuosta vuosittaisesta rahaston käytöstä. Vuodesta 2002 yksi miljardi euroa on ollut maksimisumma vuosittain normaalibudjetin ulkopuolella. Yhtä miljardia ei ole koskaan pidetty tavoitteena, joka tulisi käyttää, vaan se on ollut mahdollista komission käyttää, jos se on tarpeen pahimmassa tapauksessa. Asetus sinänsä ei anna yksityiskohtaista tietoa siitä, miten varat tulisi käyttää, mutta asetuksessa sanotaan, että rahoituksen jakaminen pitäisi tehdä hyvin varovaisesti niin, ettei rahasto – tyhjene ennen vuoden loppua. Itse asiassa osa rahastosta pitää käy, jättää jokaisen vuoden viimeiselle neljännekselle ja huolehtia siitä, että jos todella huonona vuotena Lakuellan maanjärjestys ja sitten tulvia Saksassa ja mahdollisesti metsäpaloja Espanjassa on huolehdittava siitä, että pystymme huolehtimaan näistä tapahtumista tällä käytettävässä olevalla summalla rahaston käyttö on vaihdellut kovasti viimeksi kuluneiden vuosien aikana. 100 miljoonaa vain on käytetty joinain vuosina, 800 miljoonaa plus joinakin vuosina, joten vaikea sitä on totta kai ennakoida. Vuonna 2002, kun, komis, anteeksi, kun rahasto perustettiin, komissio työsti laskentamenetelmän, joka perustuu sille periaatteelle, että ei pitäisi antaa ensirahaa niille, jotka ensin sitä annovat, vaan meidän pitäisi pystyä hoitamaan katastrofia koko vuoden ajan. Ja että köyhempien jäsenvaltioiden tulisi saada suhteellisesti suurempia summia kuin rikkaiden tarpeen vaatiessa. Ja tietenkin tuon yhden miljardin pitäisi olla riittävä summa. Tiedätte menetelmän, johon olemme päätyneet ja on osoittautunut, että tämän pohjalta voidaan toimia. Ja että todella laskentamalli vastaa odotuksiin. Emme ole koskaan tyhjentäneet rahastoa kokonaan keskimäärin. Viimeksi kuluneen 11 vuoden aikana on käytetty noin kolmannes vuositasolla, mutta useina vuosina on oltu ylemmällä tasolla ja joskus on käytetty väriä vähemmän. Jos voin siirtyä sitten esittelijän ja valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Komission ehdotuksen takaa löytyy se ajatus, että halutaan parantaa nykysolidarisuusrahaston toimintaa, niin että voidaan vastata nopeammin, näkyvämmin, voidaan käyttää sitä helpommin ja halutaan selvemmät määräykset. Olimme ajatelleet, että on tärkeää, että pidetään kiinni ajattelusta, perusperiaatteesta. Sinänsä ja aivan erityisesti ehdotusten ei pitäisi johtaa siihen, että varoja käytetään enemmän. Ajatellen erityisesti nykyoloja jäsenvaltiot tuskin hyväksyvät ehdotuksia, jotka johtaisivat suurempiin menoeriin. Tässä jälleen taustalla se, että uuden rahoituskehyksen rahastoa on leikattu lähes puolella. No se ei ole mitenkään eduksi, kun ajatellaan, että haluttaisiin lisätä lisätekijöitä tähän nykyrahastoon. Yksi tekijä on se, että haluamme yksinkertaisemmat kriteerit, selkeät kriteerit alueellisille katastrofeille. Niiden tulisi olla lähinnä poikkeus eikä sääntö. Sääntönä on tällaiset suuret katastrofit mutta asetus mahdollistaa myös sen, että rahastoa käytetään pienempien niin kutsuttujen alueellisten katastrofien tukemiseen. Kriteerit nykyasetuksessa ovat liian monimutkaiset ja haluamme saada yksinkertaisemmat BKT-säännöt. Me ehdotimme 1,5 prosenttia. Ehdotus täällä on ollut 1 prosentti. Meidän ehdottamamme puolitoista prosenttia on hyvin tarkkaan tutkittu ehdotus. Ehdotamme tuota tasoa siksi, että se johtaisi siihen, että rahastaa käytettäisiin alueellisiin katastrofeihin ja se vastaa menneisyyden käytäntöjä. Jos laskemme tuon yhteen prosentin BKT, niin tulevaisuudessa tulisi mukaan useampia pieniä katastrofeja, jotka tällä hetkellä eivät useinkaan ole tukikelpoisia ja siksi lisättäisiin rahaston käyttöä ja menojamme, joten en ole ihan varma, onko kynnyksen alentaminen yhteen prosenttiin hyvä viesti tässä mielessä. Me haluamme ennakkoja ja se on tärkeää, koska haluamme paikan päälle nopeammin kuin mitä tapahtuu tällä hetkellä. Ovatko ennakot sitten 10 prosenttia, 30 miljoonaa tai 15 prosenttia, 40 miljoonaa? En usko, että näillä rajoilla nyt on suurta merkitystä. Tätä ero olisi erityisen suuri. Komissio ei, ehdot, ei vastustaisi tällaista ehdotusta, mutta kysymys kai kuuluu, miten nämä resurssit saadaan käyttöön. Tässä jotain lisäpohdiskelua varmasti tarvitaan. Keskustelimmekin eilen jo budjettivaliokunnassa siitä, että katsomme vaihtoehtoja sille, mitä on ehdotettu tällä hetkellä. Tämänhetkinen kyllä vaatisi, että jouduttaisiin tämä asetus, joka juuri on hyväksytty yhteisistä säännöstä, sitä jouduttaisiin muuttamaan ja Siksi komissio ei kuitenkaan vastustaisi, jos tämä olisi toive. Kymmenen viikon määräaika, joka on mainittu ja jota jotkut pitivät liian lyhyenä. Kymmenen viikkoa on ehdotus, joka on nykyasetuksessa, emme me sitä nyt muuta. Ja noiden kymmenen viikkojen kautta pyritään saamaan tasapainoa siinä, että toimitaan melko nopeasti – ja mahdollistetaan jäsenvaltioille riittävä aika arvioida tapahduttunutta tukoa, tuhoa. Kymmenen viikkoa on ehkä lyhyt. Usein pyynnöt tulevat ihan siellä loppupäässä, mutta onko määräajan pidentäminen tarpeen? Mehän haluamme, että rahasto toimii nopeammin. Jos hakuaikaa annetaan 12 tai 15 viikkoa, niin silloin rahat saadaan myöhemmin käyttöön ja siitä meitä kritisoitaisiin, joten tietyissä oloissa, jossa katastrofi jatkuu pidemmän aikaa, on aina ollut mahdollista ja on edelleen mahdollista se, että annetaan lisätietoa, yksityiskohtaisempaa tietoa myöhemmässä vaiheessa, vaikka hakemus on sinänsä jo esitetty tuon kymmenen viikon määräajan puitteissa. Täällä on mainittu se, että NATS 2 ei ehkä olisi sopiva viitekehys nyt sille, että päätetään alueellisista katastrofeista. No katastrofit on hyväksyttävä joissain puitteissa mielellään tilastotietoon perustuen. Ja jos on kyse sellaisista katastrofeista, jotka tapahtuvat laajemmalla alueella, otetaan huomioon tällaiset aluejaettelut. Voitaisiin ajatella, että se koskee useita NOTS kaksi alueita ja sitten ehkä painotettu keskiarvo NOTS-alueelta kahdelta tai kolmelta alueelta voitaisiin ottaa viitearvoksi. Rajat ylittävien alueiden osalta tässä saattaisi tulla vastaan vaikeus, koska rahasto nykymuodossaan on luotu niin, että voidaan auttaa jäsenvaltioita kantamaan taloudellista taakkaa, jota syntyy katastrofin yhteydessä. Jos katsotaan rajat ylittäviä alueita, niin muodostuu melko vaikeaksi sanoa, minkä maan suuntaan pitäisi tässä kääntyä, jos puhutaan yhdestä katastrofista. Kyllä rahastoa voidaan käyttää kahden maan osalta, jos katastrofilla on rajat ylittäviä vaikutuksia – tai jos yhdessä jäsenvaltiossa on vakava katastrofi, niin naapuroiva jäsenvaltio voi aina esittää hakemuksen ilman, että vastataan näihin kynnyksiin. Se on edelleen siis mahdollista. Täytäntöönpanon jatkaminen puolentoista vuoden ajan komissio tuskin vastustaa tätä. Olemme nähneet kyllä sen, että jäsenvaltioilla on ongelmia siinä, että solidaarisuusrahaston varat, tämä apu käytetään vuoden sisällä. Ja jos tulevaisuudessa leikataan aikaa katastrofista maksupäivään, niin yhden vuoden täytäntöönpano, joka mahdollistaa takautuvan maksun myös, niin se voi lyhentyä kaiken kaikkiaan. Eli siksi olisi ehkä ihan järkevää venyttää aikaa 18 kuukauden eli puolentoista vuoteen. Tekninen apu on täällä mainittu. 2 prosenttia teknistä apua tällä hetkellä asetuksessa ei ole määräyksiä teknisestä avusta, koska ajateltiin, että olisi tärkeää se, että tuetaan tällaisia hätätoimia ennemmin kuin hallintoja. Eli tällä hetkellä rahasto kokonaisuudessaan menee tällaisiin operaatioihin, eikä siihen, että tuetaan hallintoja, hallintoa toteuttamaan tämän rahaston varojen hallintaa. Mutta jos käy ilmi, että jäsenvaltioiden todella on vaikea käyttää rahaston varoja ilman teknistä apua, niin siitä voidaan varmasti keskustella. Mutta mielestämme on järkevää rajata todella rahastoa näihin töihin. Uskon, että olen nyt vastannut useampiin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. And also the pool of Niin tämä tekninen apu, se liittyy myös niihin asiantuntijoihin. Te puhuitte hallinnollisesta ky- resursseista, mutta tässä puhuttiin myöskin asiantuntijoista, jotka voivat arvioida ammattimaisesti näitä tuhoja. Perustuen kokemukseen, jota meillä on, niin Tämä ei ole yleensä ollut ongelma tai vaikeus. Tiedämme tapauksia, jossa EU on antanut avuksi asiantuntijaryhmiä. Lakoerassa esimerkiksi tuhon arvioimiseksi. Emme ole tietoisia siitä, että tässä olisi syntynyt mitään rahoitukseen liittyviä ongelmia. Että minusta tuntuu, että kun jotkut jäsenvaltiot pyytävät teknistä apua, he kai taitavat ajatella sitä, että katetaan hallinnolliset kulut, tilinpitokysymykset ja niin edelleen. Voidaankaan kyseenalaistaa, voidaanko raasta käyttää tällaisiin toimiin, vaan pitäisi käyttää enemmän apuun suoraan ihmisille. Flasak. No. Vielä Nistero ja Flasak. Ja sitten esittelijä vielä lopuksi. Eli Lambert, jos haluat puhua, niin ole hyvä. En my impression is that... Niin, minusta vaikuttaa, että kun kuuntelee näitä huomioita, niin tämä ei ole kovin helppo asia. Tähän liittyy monia kysymyksiä, jotka liittyvät asetukseen sinänsä, mutta myöskin tämä liittyy seuraavaan seitsemänvuotiskauteen. Jos tuemme nyt esittelijää niin ei ole mitään takeita. Tietysti voi yrittää saada sitoumuksia tälle kaudelle, mutta jos tässä toimitaan niin kuin aina, niin ei se tule toimimaan neuvoston kanssa. Eli tämä on avoin kysymys. Eli ehkä tämä valiokunta voisi esitellä omat toiveensa, saada tämä homma hoidettua tällä kaudella, ja että järjestettäisiin nyt kokouksia ja ehkä kolmikanta neuvotteluita. mutta muussa tapauksessa tehän tiedätte, helmi-maaliskuussa asiat etenevät nopeasti ja sitten kaikki lähtevät jo vaalikampanjaan. Eli ehkä pitäisi laatia kirje, tehdä jotain erikoista. Ja puheenjohtaja voi tehdä nopeasti työtä, intensiivisesti, kuten viime vuonna. Mutta erityistapauksissa pitää toimia erityisellä tavalla. Ja ehkä se koskee nyt tätä tapausta. Very much, Kiitos, Blasak. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin nyt ilmoittaa teille, että tänään ja huomenna myöskin alueiden komitea käsittelee Brandan mietintöä, joka liittyy solidaarisuusrahastoon. Ja olisi hyvä ottaa se huomioon ja monet komission vastauksista vastasivat myöskin kohtiin, joita käsitellään siinä mietinnössä. Eli tämä vain teille tiedoksi, ja tämä mietintö on juuri tullut saataville. no more comments, I would like to ask... Eli sitten vielä esittelijä lopuksi. Sí, gracias, presidenta. Bien, voy... Kiitos puheenjohtaja. Yritän tehdä tässä nyt jotain yhteenvetoa, mutta tänä iltapäivänä kello neljä minä käytän puheenvuoron. Alueiden komiteassa puheenjohtaja on siellä pyytänyt minua nimenomaan puhumaan solidarisuusrahastossa siellä ja kertomaan vaatimuksista ja pyynnöistä, joita on tullut. Ja minä sitten saan varmasti, minä tiedän, että hän on erittäin paljon samalla linjoilla kuin mitä me olemme täällä nyt hahmotelleet. No lyhyesti, yhteenvedonomaisesti. Alueelliset katastrofit tänään asti ovat olleet olleet vähän abstrakteja käsitteitä ja itse asiassa, mitä minä nyt tässä itse hahmotan, ainakin jos ajatellaan mikä on EUn solidaarisuuden hengen mukaista, niin mitä pitäisi tehdä nimenomaan näiden periaatteiden mukaisesti, että unioni pitäisi pystyä auttamaan näitä alueita, mutta mitä tapahtuu? Autetaan budjetin mukaan ja sitten kun alue täyttää nämä nykyvaatimukset, jos on kyse vakavasta katastrofista tai elinolosuhteiden heikentämisestä, se ei tässä ei kuitenkaan oteta huomioon solidaarisuusperiaatteita. Tämä on vähän kriittinen lähestymistapa, mutta mikä sitten on totta, mutta me aina me ehdottaa tätä yhtä prosenttia. Minä olen tietoinen, että tämä trilogissa varmasti tulee esille, miten tulemme ihan loppupeleissä toimimaan, päästäänkö sopuvain, mutta me tulemme ehdottamaan yhtä prosenttia, koska itse asiassa ja todellisuudessa me voimme silloin toteuttaa paljon enemmän, mitä meidän EUn perussopimuksessa sanotaan, kun puhutaan EUn vastuualueista ja miten jäsenvaltioiden pitää suhtautua luonnonkatastrofeista koituviin seurauksiin. Ja tämä oli silloin ehkä keskustelun aiheena. Alueiden komitea myös pyytää tätä ja pyytää tätä yhtä prosenttia. Toinen aihe on kuivuus, kuivuudet. Sekin voi sekin on alueiden komiteassa otettu esille. Nämä ovat pitkäkestoisia katastrofeja ja ne edellytät, että aikajaksot aikajana olisi vedetty vielä pidemmälle, ei vain ensimmäisen hätätilan jälkeiselle jaksolle. Mitä tulee tekniseen apuun, niin se on yksimielinen pyyntö alueiden komiteassa, koska monilla alueilla ei voida, siellä ei ole riittävästi asiantuntijoita, jotta voisivat ryhtyä toimenpiteisiin. Ja vaikka on totta, että vaikka olisi rahaa, niin, niin pitäisi pystyä lähteä korjaamaan koko infrastruktuuria, joka on koskettanut, joka, katastrofi on koskettanut, mutta pitäisi pystyä esittämään hankkeita, mutta monilla aloilla ei ole näitä resursseja, ja siis tämäkin on äh, kipeä välttämättömyys. Jos pysyttelen vielä tässä infrastruktuurissa, niin kuin alueiden komiteassakin ollaan samoilla linjoilla usein, kun katastrofi on päällä, niin silloin äh, vaihdetaan infrastruktuuri. Jos se on alue, jossa on tulvia, mm, siellä ei ole struktuuria valmiina. Minä ajattelen tässä nyt esimerkiksi siltaa, niin kyllä voidaan lähteä muuttamaan perusinfrastruktuurin luonnetta ja rakenteita. Eli tästäkin ollaan yhtä mieltä, mutta katsotaan. Las disposiciones. En el... Jos voimme on, korjata tämän ongelman. Vamos ampliar. No niin, sitten lähdemme pidentämään näitä aikajaksoja. Alueiden komiteakin on pidentänyt tätä aikajakson pidentämistä, eli silloin alueilla on paljon helpompi e, esittää pyyntöjä silloin, kun se on pidempi kuin 10 viikon aikajakso. 18 e, kuukautta olemme lähteneet, siirtyneet vuodesta puolentoista vuoteen, koska silloin toteuttamisaikajakso on parempi, se ei ole synnyttänyt ongelmia. Sitten tämä NUTS 2, alueiden komitea, on myös pyytänyt, että jos katastrofi tapahtuu alueilla, jotka eivät kuulu NUS-alueen alle, ovat pienempiä, niin silloin väestö, väestöhän on kosket, sehän koskettaa väestöä, eli silloin voidaan soveltaa NUS 2. Tästäkin voidaan keskustella ja viimeksi ennaltaehkäisy, tästäkin on puhuttu täällä. Valiokun, komissio pyytää tiettyä ehdoll, ennalta e-, etukäteistä ehdollista, ehdollistavuutta, mutta alueiden komitea on vähän lähtenyt pehmentämään tätä käsitettä, kun puhutaan ennaltaehkäisevästä toimestaan, toimesta, mutta ehkä tässäkin päästään johonkin yhteiseen näkemykseen. Olemme tietoisia siitä, että neuvostolla on omat ää, sitovat välttämättömyysnäkemyksensä, mutta komissio ja parlamentti tekevät kaikkensa, että jos voidaan parantaa jotain, silloin on velvoitteena parantaa asioita. Ja kyllä tätäkin voidaan nyt tuntuvasti parantaa tätä asetusta ja sen takia kiitän kaikkia, jotka ovat tehneet tarkistuksia, niitä, jotka vielä ovat tulossa, jotta voidaan korjata suuntaa ja tehdä parannuksia ja olemme aivan varma siitä, että voimme päästä hyvän sopuun ja olen äh, olen ihan samaa mieltä edustaja Nisterroin kanssa siitä, että saisimme tämän sovitussa aikataulussa päätöksen. Kiitos paljon. We don't have to decide anything. Kiitos. Tänään ei tarvitse tehdä päätöksiä, mutta sanoisin, että aikataulu on tällä hetkellä se, että 18. joulukuuta mietity esitellään tarkistuksen jättämiselle on sitten 6. tammikuuta ja äänestys on 23. tammikuuta. Ja 23. tammikuuta myöskin meillä on julkinen kuuleminen solidaarisuusrahastosta. 23. päivä on myöskin kokous puheenjohtajavaltio Kreikan kanssa. Eli pyytäisin, että teette puheenjohtajavaltiolle hyvin selväksi sen, kuinka tärkeä tämä mietintö on. Ja yhdessä meidän täytyy yrittää saada tämä asia päätökseen tällä lainsäädäntökaudella. Mikäli näin ei käy, niin Miguel kertoo, että ehkä menemme ensimmäiseen käsittelyyn ja äänestämme huhtikuussa. Ja on mahdollista, että seuraava parlamentti, seuraavan parlamentin pitää sitten päättää, jatketaanko tätä vai ei. Mutta tämä on ainoa mahdollisuus meille mutta teemme yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa mahdollisimman nopeasti, jotta voimme sitten nähdä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Eli kiitoksia esittelijälle ja komissiolle, ja sitten siirrymme äänestyksiin. Ja on ehdotettu, että muutetaan nyt esityslistaa, niin Lambert, sinä voit ehkä kertoa tästä. Niin lyhyesti. Kaikki eivät ole vielä täällä äänestystä varten. Voin käyttää aikaa siksi, ehdottaakseni, että tänään ei äänestettäisi Voonin mietinnöstä. Saimme kompromissit kovin myöhään ja kahteen liittyy vielä kysymyksiä. Ei ole ehkä ongelmaa, jos äänestäisimme 18. päivä joulukuuta. Jos oli mahdo- olisi mahdollista, niin pyytäisin lykkäystä. Jos kukaan ei vastusta, puheenjohtaja ehkä voi sitten kysyä ryhmiltä. Tämä voisi olla mielestäni parempi. En nyt puhu tämän yksityiskohtaisemmin. Meillä on siis ehdotus, että ei äänestettäisi tästä tänään. Eli muutamme esityslistaa. Vastustaako joku tätä? Ei. Eli Voinin mietinnöstä äänestetään sitten joulukuun kokouksessa. Eli nyt sitten äänestykset. Eli tarkistetaan ensin äänestyslaitteiden toiminta. Eli laittakaa äänestyskortit koneisiin. Äänestys alkaa. Well, yeah. Oh. Water coordinator, yeah. Uh, dear colleagues, we have... Niin. Täällä on nyt liikaa kortteja koneessa, eli painakaa nappeja, jotta voitte varmistaa, että laite toimii. Eli äänestys päättyy. No niin, Winkler, kohta 12. Älykäs erikoistuminen. Ja tarkistus 13. Tähän liittyy suullinen tarkistus esittelijältä. Kukaan varmaan ei vastusta tätä. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Vastustako joku? Ei. Eli äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18, siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Täältä ei nyt oikein näe, miten äänestätte, eli jos voisitte nyt laittaa kädet kunnolla pystyyn. Tarkistus 22 äänet puolesta Onko sosialisteista kukaan täällä nyt johtamassa äänestystä? Ai sieltä. No niin. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta No, tarkistetaan 37 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 vastaan 12 puolesta. 39 puolesta vastaan. No, tarkistetaan 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 selitty suullinen tarkistus. Vastustako joku? Ei. Eli äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56. Ai äh, mitä? Niin, 56 puolesta vastaan. Tarkistetaan 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan. No, tarkistetaan 67. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta. Tarkistetaan 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi ykkönen puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei, eli äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, yksi välillinen tulos. Hienoa. Sitten onnittelijat joka tapauksessa esittelijälle. Eli sitten kohta 14 Kaadenbachin lausunto liittyen ympäristöön. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjään hyväksytty. Ja sitten koko lausuntoluonnos. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jälleen yksimielinen tulos. Itse kyllä unohdin äänestää. No niin, ne olivat siinä ne äänestykset. dear, colleagues, I would like now to... Niin kollegat, ehdottaisin, koska täällä on vielä paljon väkeä läsnä, niin pyytäisin, että koska meillä on aikaa, 10.30 tähän esitellään ulkoinen tutkimus. Eli jos voisimme nyt käsitellä kohdan 16, se liittyy Kanarian saariin. Ehkä tiedätte, että on neuvoston päätös poikkeuksista tai veronalennuksista tietyistä tuotteista, joita tuotetaan paikallisesti. Eikä tämä nyt ole ensimmäinen kerta, kun näin tehdään. Eli Kanarian saarten tuotteita, eli meidän täytyy hyväksyä oikeudelliset puitteet tälle, jotta voidaan hyväksyä nämä toimenpiteet. Ja ehdottaisin, että hyväksymme tämän komission ehdotuksen ilman tarkistuksia soveltaen tar- ö, sääntöä 46, eli yksinkertaista menettelyä. Ja näin voidaan tehdä, ellei täällä ole suurta vastarintaa, eli vähintään viiden jäsenen pitäisi vastustaa tätä. Eli jos kukaan ei tätä vastusta, että sovelletaan sääntöä 46 niin voisimme hoitaa tämän nyt. Eli pyytäisin, että hyväksytään tämä yksinkertaistettu menettely, koska tämä on vain tekninen kysymys ja hyvin kiireellinen kysymys myöskin. Meidän täytyy hyväksyä tämä joulukuun täysistunnossa, jotta voimme jatkaa tässä, koska tämänhetkinen päätös raukeaa joulukuussa ja silloin Kanarian saaret ovat pulassa. Eli jos ette vastusta, niin voimme päättää näin. Kiitoksia. Meillä on vieläkin aikaa, eli nyt... Niin, Nikos, sinulla on jotain sanottavaa. I don't hear you. Okay. As a group with a... Eh, Ryhmä ne on ajatellut koordinaattorin kirjeen kautta, että pyydettäisiin regivaliokuntaa tutkimaan menestystä ja epäonnistumisia kohesiopolitiikan osalta. Eikö niissä on ajateltu samantyyppistä tai aloitettu samantyyppinen menetelmä ja olisi hyvä täälläkin kuulla tuloksista keskittyen aluepolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan. Tästä asiasta pitää keskustella koordinaattorien kanssa, eli toivottavasti voimme hoitaa tämän joulukuussa ja sitten tehdä päätös joulukuun aikana. Voin vain sanoa, että olen nähnyt, miten tämä on mennyt talous- ja rahasioiden valiokunnassa, enkä haluaisi, että tässä valiokunnassa käytäisiin samanlaista keskustelua. Eli ehkä voimme ottaa huomioon nämä erityispiirteet. Eli me päätämme nyt näistä vaikutuksista, tai siis keskustelemme näistä vaikutuksista ja tilanteesta. Ikävä kyllä sosialistien koordinaattori ei ole paikalla. EKRn ja EPPn koordinaattorit eivät nyt seuraa keskustelua. Heillä on omia keskusteluita näköjään siellä käynnissä. Eli haluaisin nyt tehdä päätöksen, mutta odottelen nyt ehkä, että koordinaattoritkin kuuntelevat. Niin kyllä minä voisin tehdä sen, eivätkä he tietäisi, mistä on päätetty, mutta otamme tämän sitten joulukuun kokouksen esityslistalle. Eli nyt kohta 17 Georgios on paikalla. En tiedä varjoesittelijöistä, onko täällä joku paikalla, mutta no, Georgios, sillä on puheenvuoro. Kiitos. Ai, sorry, hei mä otin sulta. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus kertoo, että aluepolitiikka velkaan osalta virhetaso on noussut hiukan vuodesta 2011 6,8 prosenttiin. Kuitenkin on sellainen käsitys, että ja näin selvityksestä nähdään, että nämä virheet ovat usein hallinnon teknisiä ongelmia, eli nämä virheet eivät välttämättä tarkoita sitä, että on käytetty varoja väärin tai syyllistetty petoksiin. Kun toimimme nyt vaalien alla, varmasti pyritään tasoittelemaan tätä tilannetta, mutta luvut ovat tässä nyt esille ja siksi ne ovat tässä tekstissäni. Se, mitä kuulemme komissiosta ja jäsenvaltiolta, niin tilanne näyttää siltä, että kohesiopolitiikassa vuonna 2012 oli 0,42 epäsäännönmukaisia maksut ja oikaisut, joita on tehty vuonna 2012 aluekehitysrahaston, koesiorahaston ja sosiaalirahaston osalta, ovat kaikkiaan 0,2 prosenttia. Totta kai tässä on parantamisen varaa. Meidän tavoitteemme tulee olla pyrkiä siihen, että virhetaso on nolla ja siksi pitää edelleen ponnistella emmekä saa antaa periksi ennen kuin tavoitteeseen on päässyt. Siksi pidän hyvänä uusia sääntöjä suunnittelukaudelle 2014 2020 yhteisiä säännöksiä, koska on tärkeää, että nähdään, miten Lambert Constance ja puheenjohtaja ovat hienosti johtaneet näitä neuvotteluita. Myös muut kollegat ovat totta kai onnistuneet. Nämä Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen säännöt liittyvät esimerkiksi siihen, ketkä ovat toimivaltaisia viranomaisia, tarkastajia, miten analysoidaan tilinpäätökset, hoidetaan oikaisut, netto ja huolehditaan suhteellisesta valvonnasta. Kaikki nämä toimet pyrkivät siihen, että virhetasoa lasketaan entisestään. Tässä oli minun kommenttini. Odotan teidän kysymyksenne ja kommentteja. Uh, Kiitoksia. Olbricht. So, <clears throat> I'm the, the, the shadow. Uh, Minä olen varjoesittelijä kansanpuolueessa. Ja tällä hetkellä pari huomiota, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä. Tässä on nyt kyse siitä, mitä vastuuvapaus oikeastaan tarkoittaa. Analysoidaanko siinä tilitarkastustuomioistuimen kertomusta vai onko kyse siitä, onko varat käytetty oikealla tavalla vai ei? Ja hyvin usein vastuuvapautta käsitellään pelkästään niin, että analysoidaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, vaikka tiedämmekin, että tilintarkastusjärjestelmä toimii hyvin erityisellä tavalla. Esimerkiksi tilintarkastustuomioistuin tekee pistokokeita ja tarkastaa asioita joltain tietyltä päivältä. Se on sitten tarkastuspäivä. Ja sitten seuraavana vuonna tehdään paljon oikaisuja, on tehty paljon oikaisuja. Eli tilanne ei enää ole sama kuin sinä päivänä, jolloin näitä tarkistuksia tehtiin. Mutta todellisuus on sitten muuttunut vuoden aikana, ja siksi vastuuvapautta pitäisi käsitellä niin, että mukaan otetaan kaikki asiakirjat, eli ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen kertomus, mutta myöskin sitten komission selvitys tarkistuksesta. Ja sitten täytyy ottaa huomioon nämä oikaisutoimenpiteet, joihin on ryhdytty vuoden aikana tarkistuksen jälkeen, koska hyvin usein tämä kokonaiskuva näyttää paljon pahemmalta kuin mitä se oikeasti on. Eli kun katsotaan nyt tätä tarkistuspäivämäärää, niin meillä on tietoja sitten virhetasosta, mutta sitten kun verrataan näitä tietoja myöhemmin, niin tilanne on erilainen. No sitten toinen huomio. Me seuraamme jatkuvaa edistystä ja meillä on kohesiopolitiikassa uusia välineitä käytössä. Eli kun verrataan eri jäsenvaltioiden tietoja eri kausilta, niin ne eivät ole kovin selkeitä, mutta näiden välineiden kautta – saadaan enemmän selkeyttä. No, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa hyvää on se, että vihdoinkin meillä ei ole pelkästään analyysiä virhetasosta, vaan meillä on analyysi myöskin politiikan tehokkuudesta vuoden aikana. Eli tämä on yksi kohta tästä kertomuksesta. Eli tässä on nyt laadullinen muutos tapahtunut valvonnan suhteen ja se johtuu myöskin siitä, että, ja tämähän on toistettu monen kertaan, eli hankkeessa on ongelmia ja osittain toiminta on hyvin tehotonta ja on hyvin tehottomia hankkeita, joissa on hyvin paljon virheitä, koska ne ovat uusia, innovatiivisia, eikä niistä vielä ole kokemusta. Eli virheet ovat tärkeitä, Er, virheet eivät ole petoksia. Virheet saattavat johtua siitä, että kyse on uusista toimintatavoista, joista ei ole kokemusta. Ja meidän pitäisi verrata tehokkuutta suhteessa virheisiin ja tehdä sitten johtopäätöksiä politiikasta. Kiitos. Yes, Mark. Kiitos. Sitten Piper. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen vastuussa itse mietinnöstä parlamentista ja olen nyt hiukan yllättynyt siitä, että kuulen tällaisen kannan kehitysvaliokunnasta. Kyllähän meidän pitää puuttua virheisiin ja pyrkiä saman aikaan parannuksia. Muuten olemme epäuskottavia eurooppalaisessa politiikassamme. Oikan parempi, että me osoitamme missään ongelmia emme jätä tätä tehtävää euroskeptikoille. Haluaisimme muistuttaa siitä, että nyt kolmatta vuotta jo virhetaso on nousemaan päin. Ja haluaisin sanoa, että tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut vain neljä kansallista tarkastusviranomaista, eikä edes kriittisistä maista, siis sellaisista maista, joissa virhetaso on korkea, vaan muista maista, joten Siinä mielessä tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus on jo melko heikko. Ja jos tässä heikossakin jo kertomuksessa puhutaan 6,8 prosentista virhetasona tai kuudesta, niin nämä ovat kyllä hälytyskelloja. Juuri aluepolitiikassa mielestäni se oli se tärkeää ainakin ajaa parannuksia, ei niin, että kritisoidaan kokonaisuutena – aluepolitiikkaa. Voimme olla ylpeitä siitä, mitä kaiken kaikkiaan on aluepolitiikan kautta saatu aikaiseksi, mutta kyllä se on selvää, että virheitä on jatkuvasti samoissa maissa vuosina 2000-2006. 2007-2012, kun saadaan ensimmäiset arviot, niin lähes samat maat ovat siellä, joissa aina on virheitä ja sitten – uusia maita, joiden valvontajärjestelmä on melko heikko. Totta kai, kuten Jan Olbricht sanoi, oikaisuja tehdään. Oikaisut kestävät joskus 10 tai 12 vuotta. Joskus hankkeet korvataan toisilla hankkeilla ja sitten vielä kerran toisilla, kunnes hankkeet lopulta ovat tukikelpoisia – Kuinka paljon haittaa kansalliselle budjetille syntyy siitä, että jatkuvasti kehitellään näitä hankkeita ja paljon varoja jää sinne niin, että niitä ei käytetä eurooppalaisessa hengessä. Jos ajateltaisiin, mitä haittaa tästä budjetillemme tulee, niin varmasti nähtäisiin, että parantamisen varaa on. Todella kannustaisin nyt valiokuntaa toimimaan vähän rohkeammin kritiikin osalta. Voimme kritisoida nykyjärjestelmää, mutta emme kyseenalaista sitä kautta koko politiikkaa, aluepolitiikkaa totta kai halutaan jatkaa, mutta nyt tulee vähän sellainen tunne, että halutaan vähän peitellä näitä ongelmia. se mielestäni vain hoittaa aluekehitysvaliokunnan työtä. Meidän pitäisi mielestäni vähän rohkeammin myös vetää tai vaatia, että vedetään poliittiset johtopäätökset tehdystä virheistä. Kiitos. Thank you very much. Any, any further... Kiitos. Sitten Jens Nilsen. Tack, jag ska bara göra ett väldigt eh, kort. Kiitos. Ihan lyhyesti vain. Olen samaa mieltä siitä, että tilintarkastustoimistojen kertomus – pitää ottaa tosissaan. Aina pitää huolehtia siitä, että järjestelmät toimivat ja on riittävästi hallinnollista kapasiteettia. Jossain maissa on ongelmia, silloin vaadittava parannuksia. Mutta kokemukset esimerkiksi Ruotsista ovat sellaiset, että meillä hallinnollinen lisärakennelma tavallaan luo hyvin outoja esteitä niille alueille tai hankkeille, jossa käytettäisiin varoja ihan hyvin tarkoituksiin. Esimerkiksi, miten tulkitaan jäviskysymykset, eli innovatiivijärjestelmät, eivät voi olla yhteisomistuksessa valtion ja elinkeinoelämän kanssa, ja silloin tämä rikkoo EUn sääntöjä. Kysyn tästä kirjallisesti komission jäseneltä vähitellen, mutta Tällaisia hallinnollisia järjestelmiä on, jotka ovat vain heikentäneet tilannetta, luoneet turhaa byrokratiaa, ja se on nähtävä myös tässä yhteydessä, kun vaadimme, että siellä, missä virheitä esiintyy, on tilannetta parannettava. Kiitos. Lambert, you ask for the... Lambert. Dankjewel. In aansluiting Kiitos. Jan Olbrichtin ja Markusin puheenvuorojen jälkeen haluaisin sanoa, että kun katsotaan tekstin kohtaa viisi tässä lausunnossa, kyse on uudesta asetuksesta ja sen vaatimuksesta. Ehkä tämä voidaan vähän tiukkasanaisemmin laittaa, kun puhutaan yksinkertaistamisen puolesta rahastojen osalta. Jos ajatellaan, minkä järjestelmän mukaan puututaan esimerkiksi kalastussektorin merirahaston kautta. Ja jos nähdään, minkälainen yhteys voisi olla elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä. Tässä tarvitaan paljon sopeutumista, kun ajatellaan valvontakysymyksiä. Uutta on myös se, että pyritään keskittymään aiheisiin, temaattisiin kokonaisuuksiin. Jos ajatellaan tapaa, jolla hallinnoivat viranomaiset ja unioni toimivat tätä suhdetta. Eli jos ajatellaan tulevaisuutta, niin haluaisin ehkä muotoilla tämän hiukan nyt myönteisemmin. Jos ajatellaan Markusin puheenvuoroja ja katsotaan sitä, miten paljon näiden pistokokeiden jälkeen esiintyy, että se, että ongelmia on jatkuvasti samoissa maissa, niin tämä on kyllä huolenaihe meidän valiokunnallemme. Jos voi todeta, minulla ei ole tässä tarkkoja lukuja, mutta jos voidaan todeta, että enemmistö ongelmista esiintyy ja väärinkäytöksistä jatkuvasti samoissa maissa, niin silloin pitää sanoa, että näihin maihin voidaan ajatella, että käytetään erityisjärjestelyitä, jos nähdään, että maat, joissa virheitä esiintyvät aina samat, ja tämä on rajallinen määrä maita. Eli voitaisiin ajatella, että on kevyempää valvontajärjestelmää niiden maiden kanssa, jotka ovat toimineet vuosikausia hyvin, ja sitten tiukemmat säännöt niille, jotka eivät tunnu onnistuvan siinä, että halutaan toimia aivan oikein kaikkien kumppaneiden kanssa. Minä voisin ymmärtää kyllä tällaisen näkökannan, ehkä sanamuotoa voitiin voitaisiin pohtia, mutta vähän pahoittelen sitä, että joka vuosi tilintarkastustuomioistuin ottaa kantaa siis koko tähän sektoriin ja osoittaa sormella jatkuvasti jotain, mutta ei oikeastaan puhuta tai sanota mitään hyvää niistä, jotka ovat alle tuon kahden prosentin virhetasoon. Eli voitaisiin ehkä tässä vähän ajatella sitä, että käytettäisiin näitä toimia vähän eri tavalla eri maiden osalta. Tässä kommenttini kiitos. Kiitoksia. No, minäkin haluaisin käyttää puheenvuoron ja sanoa seuraavaa. Tietysti kaikki nämä rakenteet, jotka on mainittu kohdassa viisi, jotka otetaan käyttöön, jotka liittyvät valvontaan, niin ne ovat tietysti hyvin keskeisiä, mutta niiden avulla voidaan havaita virheitä, eli ne eivät ole sinänsä ennaltaehkäisevä toimenpide. Mutta neuvotteluissa olemme katsoneet, että oikeudellinen varmuus on hyvin tärkeää, koska yleensä on hyvin paljon eroja sääntöjen tulkinnassa – komission ja hallitusten ja edunsaajien tai hallinnointiviranomaisten välillä, ja myöskin tilintarkastustuomioistuimella on oma tulkintansa säännöistä. Ja hyvin usein ne eivät ole samoja. Ja siksi komission suuntaviivat ovat hyvin tärkeitä. Ja mehän tiedämme, että tällä kertaa tilanne on nyt parantunut, mutta meidän pitää tähdätä siihen, että parannetaan lainsäädäntöä ja tähtäämme avoimuuteen, oikeusvarmuuteen, koska itse kun olen keskustellut tästä asioista alueiden edustajien kanssa, niin siellä ei ole mitään vilpillisyyttä vaan, tai tahtoa rikkoa sääntöjä, vaan siellä on tulkittu asioita tavalla, jotka sitten kyseenalaistetaan myöhemmin, kun asioita tutkitaan. Ja sitten on tietysti eroja eri tilintarkastajien standardien välillä eri toimielimistä. Ja tämähän todettiin neuvotteluissa, eli oli hyvin suuria eroja, kun katsottiin vaikka kolmen oikeudellisen yksikön näkemyksiä. On komissiossa on, ja neuvostossa ja parlamentissa on oikeudelliset yksiköt, ja ne ovat usein eri kannoilla. Ei tapa mitään kritiikkiä, vaan tämä on todellisuutta. Ja sama todellisuus koskee niitä, jotka käyttävät näitä varoja ja jotka turvautuvat jonkun luottamansa henkilön tulkintaan, joka sitten ei olekaan oikea. Eli oikeudellinen varmuus pitää myöskin mainita tärkeänä tekijänä tämän asetuksen suhteen. No, ikävä kyllä täällä nyt ei komissiosta ole ketään paikalla, Eli meidän täytyy pyytää, että komissio sitten toimittaa meille kommenttejaan. Ehkä komissiolla on jotain tärkeää sanottavaa meille sen suhteen, mitä pitää tehdä tai mitä ei saisi tehdä. Eli jos varmaan ottaa sen mielellään huomioon. Niin en tiedä, onko sillä vielä loppu sanot, sanottavana. Haluaisin vain kiittää kollegoita aktiivisesta osallistumisesta ja keskustelusta. Kiitos oikein paljon. We are quite generous. No niin, nyt tässä on paljon aikaa tarkistusten jättämiselle. Määräaika on 17. joulukuuta kello 18. Ja sitten valiokunnassa tämä hyväksytään helmikuussa, koska talousarvion valvontavaliokunta varmaan hyväksyy tämän maaliskuussa. Eli tässä on hiukan aikaa vielä, ja jos muutoksia tulee, niin muutama esityslistaa, mutta meillä on hiukan vielä aikaa tämän lausunnon suhteen. Eli tämä kohta on nyt esityslistalta käsitelty. Ja sitten siirrymme tilaamaamme tutkimukseen. Eli kohta 15 esityslistalla ulkoinen tutkimusaiheesta Internet, digitaalinen strategia ja unionin alueiden taloudellinen kehitys. Ja ensimmäisen puheenvuoron saavat tutkimuksen laatijat, tai ainakin yksi heistä. Täällä on Rosana Lifonti ilmeisesti paikalla kansainvälisestä datajärjestöstä, joka on laatinut tämän tutkimuksen. Eli olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Um, thank you very much. Can you hear me? Yes. Um... Kiitos oikein paljon. Huomenta kaikille ensinnäkin. Haluaisin esitellä itseni. Ehkä näitte jostain, että International Data Corporation olisi työnantajani, mutta olen riippumaton konsultti. ja olen tehnyt yhteistyötä tämän tutkimuksen kanssa CSILn kanssa. Center for Industrial Studies. Mutta olen siis ollut siellä riippumattomana konsulttina, koska teen yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa ja myöskin julkisten tahojen kanssa. Minun työkenttäni liittyy innovaatioihin, teollisiin innovaatioihin ja erityisesti tietot, tekniikkaan ja sen vaikutukseen taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin? Well, uh, I would I will go through the uh, agenda, uh, the, the outline. Käyn läpi vähän esityksen ja rakennetta. Ensin puhuisin tutkimuksen tavoitteista – sen jälkeen siirryn puhumaan hiukan tulevista trendeistä ja haasteista tietoteknologian alalla. Sitten katsotaan, mitä odotettua hyötyä, taloudellista hyötyä Euroopan alueille on luvassa Euroopan digiagendan ansiosta. Meillä on ollut tällaisia tapaustutkimuksia, joissa on pohdittu sitä, mikä on vaikutus alueellisiin aloitteisiin. Se on siis seuraava kohta. Ja sitten lisäksi katsomme sitä, miten jotkut horisontaaliset aloitteet, aloitteet Euroopan unionilta vaikka tai kansallisella tasolla tehdyt aloitteet vaikuttavat alueelliseen kehitykseen ja lopulta sitten johtopäätöksiä. Ja jos haluatte esittää kysymyksiä, siihen on mahdollisuus lopuksi. Um, well, the study objectives and... Tutkimuksen tavoitteet ja lähtökohdat. Tavoitteena oli periaatteessa pyrkiä ymmärtämään sitä, minkälaisin ehdoin Euroopan digitaalinen agenda vaikuttaa talouskehitykseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Miten on ajateltu, että se vaikuttaa alueellisella tasolla? Digitaalinen strategia sisältää aloitteita, joita hallinnoidaan EU-tasolla – ja myös sellaisia aloitteita, joita hoidetaan kansallisella ja alueellisella tasolla. Joten toinen keskeinen kysymys olisi se, onko niin, että Euroopan taso ja kansallisen tason aloitteet täydentävät toisiaan. En nyt enää alustustani tuolta ruudulta. Täydentävätkö nämä aloitteet siis alueellisia aloitteita ja minkälaisia vaikutuksia niillä on. Voisimme pyytää teknikoita hoitamaan tämän asian. Uh, Voinko jatkaa? Menetelmän osalta me käytimme tilastotietoja, niiden analysointia hyväksemme ja katsoimme kirjallisuutta ja kehittelimme tällaisia tapauskohtaisia tutkimuksia ja analysoimme näitä horisontaalisia kysymyksiä, siis aloitteita, joita tehdään Euroopan tasolla tai kansallisella tasolla. Minun on nyt vaikea puhua, kun en näe näitä minun kalvojani tuolla näytöillä, mutta mitä tietoteknologian trendeihin tulee, niin te kaikki tiedätte, että tänä päivänä tietoteknologia on pitkälti pilvipalvelimien ja mobiililaitteiden lisääntymisen ja sosiaalisten verkostojen medioiden varaan. Tällä kaikella on valtava vaikutus kahdella tasolla, talouteen ja yhteiskuntaan. Talouteen. Tällä kehityksellä on merkittävä vaikutus talouteen, koska tarvitaan hyvin edistyneet infrastruktuurit televiestinnän alalle. Älykäs talous tarkoittaa sitä, että palveluiden ja tuotteiden tarjoamismenetelmät muuttuvat täysin. Ja tämä liittyy tietenkin siihen, miten hoidetaan työvoimakysymykset, pääomakysymykset, voidaanko lisätä tuottavuutta. Älyjärjestelmät ovat kaikki linkitettyinä toisiinsa, siis tavaroiden internet esimerkiksi. Tai ajatellaan tällaisia tavaroita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, niillä on valtava vaikutus sosiaalitaloudellisiin aspekteihin ja innovaatioihin. koska me tarvitsemme esimerkiksi riittäviä IT-taitoja. Ja on huolehdittava digitaalisesta lukutaidosta, koska jos jatkuvasti lisäämme niitä palveluita, yksityisiä tai julkisia palveluita, digitaalisessa muodossa, niin on hyvin tärkeää, että kansalaiset pystyvät hyödyntämään näitä tietoja. Heillä pitää olla siis digilukutaitoa. Kansalaisten on voitava luottaa sekä yksityisiin että julkisiin palveluihin. on niin, että investointeja ei tehdä riittävästi. Kaikkea ei voida tehokkaasti käyttää, jos ei ole ihmisillä riittäviä välineitä käyttää tätä uutta teknologiaa. No niin, minusta tuntuu, että teillä on tämä alustus. Puhuja keskeyttää puheensa. So these are the trends of... Tässä nämä teknologian trendit, joista puhuin jo. Nämä trendit tarkoittavat sitä, että digitalouden trendit ovat kaikki läheisesti linkitettyinä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. Niin, että työvoiman tuottavuus esimerkiksi riippuu sosiaalisista muutoksista ja siitä, miten hyvin ihmiset pystyvät käyttämään niitä hyväkseen ja tekemään työtä. Tuoteinnovointi ja prosessiinnovointi on esimerkiksi riippuvaista siitä, että on riittävää tietotekniikan osaamista. Ja se on yksi oikeastaan tärkein aspekti Euroopassa. Kun ajatellaan digitaalisten innovaatioiden parantumista. Koska tässä on tilanne, jossa kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tietotekniikan osaamisen osalta siis. Tietoisuus siitä, miten nämä tekijät ovat riippuvaisia toisistaan, on johtanut siihen ajatukseen, että Eurooppa tarvitsee jonkinlaisen välineen, jonkinlaista politiikkaa, joka perustuu tällaiseen hyvään kierteiseen. Euroopan digitaalinen strategia itse asiassa voisi saada tällaisen hyvän kierteen aikaiseksi ajatellen, että rajaton ja yhteen toimiva internet lisää sisällön ja palveluiden kysyntää. Ja jos sisällön ja palveluiden kysyntä kasvaa, kasvaa myös nopeiden verkkojen kysyntä. Joten investoinnit nopeisiin verkkoihin on kestävällä tasolla ainoastaan, jos on paljon kysyntää näille verkoille. Joten tällainen hyvä myönteinen kierre on sellainen, että tuetaan kysyntää, jotta pystytään investoimaan kestävällä tapaa. Euroopan digitaalinen strategia on yksi seitsemästä lippulaivahankkeesta Euroopan 2020 strategiassa. Ja kuten sanoin, ajatus perustuu jotenkin siihen, että syntyy tällaista myönteistä kierrettä Tietotekniikka on keskeisessä roolissa, kun pyritään muiden lippulaivaloitteiden tavoitteisiin Euroopan 2020-strategiassa. Tässä siirryn eteenpäin vähän liian nopeasti. Itäällä on tärkeää, kun ajatellaan innovaatioita Euroopan unionissa – näin voidaan uudelleen kohdistaa tutkimus- ja kehitystyötä keskeisiin välineisiin horisontti 2020 hankkeessa seuraavalla ohjelmakaudella. Lisäksi tietoteknologia on tärkeää, jotta voidaan kehitellä vähähiilistä taloutta. Älyverkkojen kautta tietoverkkojen infrastruktuurin tehokkaan käytön kautta. Ja sitten yksi todella tärkeä asia on se, että ajatellaan strategiaa uusia työpaikkoja uutta osaamista varten. Miten sitten digitaalinen strategia vaikuttaa alueelliseen taloudelliseen kehitykseen? Euroopan digitaalinen strategia tukeutuu seitsemän pilarin varaan, esimerkiksi digitaaliset sisämarkkinat, yhteentoimivuus ja standardit, luottamus, turvallisuus. Ja jokaisen pilarin sisällä on tiettyjä toimia. Toimia on kaiken kaikkiaan 101 nämä toimet ovat lainsäädäntötoimia esimerkiksi tai investointi tai tällaiset pehmeämmät toimet, joiden kautta on tarkoitus pyrkiä vaikutuksiin, jotka tulevat ilmi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä taas – vaikutusta syntyy aluekehitykseen. Vaikutukset, nämä vaikutukset, jotka näette tuolla oranssilla. Tuo oranssi osio siellä kuvassa. Nämä ovat niitä vaikutuksia, joista puhuin vähän aikaa sitten tavallaan tällaisessa kierteessä. Eli jos digitaalinen strategia esimerkiksi toimii niin, että lisätään, tuetaan digilukutaitoa, niin vaikutukset eivät näy ainoastaan työmarkkinoilla, vaan esimerkiksi tuottavuutta lisätään tietyllä alueella. Tai voi käydä niin, että lisätään kysyntää sen, että investoidaan laajakaistaan tai online-palveluiden lisäämiseen. Eli tällainen myönteinen kierre, jolla lopulta on vaikutusta talouteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sosiaaliseen hyvinvointiin, koska kuten aikaisemmin sanottiin, jos julkiset palvelut tulevat käyttöön, säästetään aikaa, säästetään rahaa. Myös osallistaminen on laajempaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla. No voimmeko nähdä, onko tämä totta vai ei, toimiiko asia todella näin? Me valitsimme muutaman tapaustutkimuksen ja pyrimme analysoimaan vaikutuksia näiden tapausten vaikutuksia. Niitä valittiin kautta Euroopan. Uh, we had uh, a number, we had uh, some case studies in... Meillä oli Virosta, Berliinistä, Italiasta, tutkimuksia Umbrian alueelta, Andalusiasta, Liettuasta, Cornwallista ja sitten tutkimuksia myös rajat ylittävistä nimittäin nämä tutkimukset, jotka valittiin, on valittu tietyiltä aloilta. Yksi liittyi sähköiseen terveydenhuoltoon, toinen liittyi verkkooppimiseen, yksi taas tuki informaatio- ja viestintäteknologian käyttöä PK-yrityksissä. Andalusiassa tutkittiin laajakkaista internetin levittämiseen. Ja sitten tämä tutkimus, joka on suurin investointi. Kyse oli 150 miljoonasta eurosta alueella, jolla on hyvin alhainen bruttokansantuote. Ja sitten tutkittiin digitaalista lukutaitoa ja rajat ylittäviä sähköisen terveydenhuollon hankkeita. Me kävimme läpi kaikki nämä tutkimukset ja katsoimme, millaisia vaikutuksia niillä on. Ja totesimme, että kaikki nämä mahdolliset vaikutukset, joista puhuin aikaisemmin, on otettu mukaan Kukin näistä tutkimuksista johti tutkimuksiin, ja ne vaikuttivat eri kysymyksiin. Tältä kaavalta näette nämä eri hankkeet ja tutkimukset, joita analysoitiin. Ja tässä sarakkeessa on lueteltu nämä mahdolliset vaikutukset. Ja me olemme tehneet analyysiä ja haastatteluita näiden hankkeiden vaikutusten arvioineista. Ja totesimme, että ne eivät vaikuttaneet ainoastaan alueella, joilla hankkeet oli käynnistetty. Esimerkiksi sähköinen terveydenhuolto Virossa paransi tehokkuutta innovatiivisten julkisten palveluiden osalta. Se paransi elinolosuhteita, vähensi sosiaalikustannuksia – Kaikki nämä aloitteet ovat vaikuttaneet useammalla tavalla kuin yhdellä. Tutkimuksen liitteessä on sitten yksityiskohtia näistä tiedoista kunkin tapauksen osalta, jos teitä ne kiinnostavat. Horisontaalinen analyysi antoi meille uutta tietoa. Ensinnäkin eri hankkeiden välillä oli eroja, koska jotkut edistivät informaatioteknologian saatavuutta, toiset lisäsivät laajakaistan kysyntää, osa hankkeista liittyy informaatioteknologian saatavuuteen ja toiset tähtäsivät tehokkaasti tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen. Eli ne ovat hyvin erilaisia. Kuitenkin tasapuolisuuteen liittyvät hankkeet vaikuttivat merkittävällä tavalla, mitä tulee kansalaisten välistamiseen ja sosiaaliseen osallistumiseen, mutta ne vaikuttavat epäsuoralla tavalla myöskin alueelliseen kasvuun. Näillä investoinnilla on kierrevaikutus. Hankkeet tähtäsivät tehokkuuteen ja ne aktivoivat talouskasvua, koska tuotantoolosuhteet ovat tehokkaammat, mutta niiden avulla parannettiin myöskin elinolosuhteita, jos vaikka on hanke, joka liittyy työhön. Sen avulla voidaan parantaa myöskin elinolosuhteita ja vähentää sosiaalisia kustannuksia. Ne voivat lisätä digitaalista lukutaitoa ja parantaa alueellista kohesiota. Ja kaiken kaikkiaan nämä hankkeet vaikuttivat tasapainoisesti sekä tasa- talouskasvuun että hyvinvointiin riippumatta niiden alkuperäisistä tavoitteista. Mutta siis talouskasvu ja sosiaalinen hyvinvointi voidaan kumpikin havaita kaikissa tapauksissa. No sitten seuraavalla kalvolla on esimerkkejä näistä investoinneista. Rahoitustahan on lähinnä tullut Euroopan alue kehitysrahastosta ja sosiaalirahastosta. Esimerkiksi Guadalinfo Espanjassa, kuten aikaisemmin totesin, oli hanke, joka tähtäsi digitaaliseen osallistavuuteen. Ja siellä oli merkittäviä vaikutuksia digitaaliseen lukutaitoon, mutta myöskin paikallisyhteisöjen kohesioon. Eli digitaalinen lukutaito paransi inhimillistä pääomaa ja toisaalta se myöskin vahvisti paikallisyhteisöä ja se taas vaikutti sosiaaliseen hyvinvointiin. Tässä täytyy sanoa, että vaikutukset, jotka näkyvät tuossa punaisella eli talouskasvu ja sosiaalinen hyvinvointi, niitä ei näy vielä lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, vaan kestää jonkin aikaa ennen kuin nämä vaikutukset voidaan havaita esimerkiksi bruttokansantuotteessa. Mutta vaikutukset työmarkkinoihin ovat välittömästi havaittavissa paikallisesti. Jos olosuhteet ovat otolliset, koska on tärkeää, että yritykset ovat valmiita tekemään investointeja. Ja sitten tässä on toinen esimerkki. En niin siis tässä horisontaalisesti analysoitu näitä tapauksia. Ja niissä tuli esiin tiettyjä tekijöitä, jotka liittyvät aluetason poliittiseen johtajuuteen, suotuisaan oikeudelliseen ympäristöön, oikeudellisen ympäristön pitäisi olla valmis kehittämään näitä investointeja. Ja informaatioteknologia, infrastruktuuri on myöskin keskeinen tekijä. No, sitten on tukihankkeita, investointitoimia ja digitaalinen lukutaito on tärkeää. Ja lisäksi sidosryhmät pitää ottaa mukaan ja kansalaisten hyväksyntä teknologian osalta on tärkeää, samoin innovaation osalta. Monissa tapauksissa on noussut esiin esimerkkejä innovaatioista, joita yritykset eivätkä kansalaiset ole hyväksyneet. Ja ihmiset tarvitsevat aikaa hyväksyäkseen innovaation ja alkaakseen käyttää niitä. Sitten ylikansalliset ja kansalliset aloitteet vaikuttavat alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen. Euroopan digitaalinen strategia sisältää tiettyjä toimia, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimintavaltuuksiin ja osittain Euroopan unionin toimintavaltuuksiin. Ja kysymys on nyt siitä, miten nämä aloitteet vaikuttavat aluekehitykseen. Me olemme analysoineet tätä käyttäen yhtä ylikansallista uutta aloitetta. Kyse oli Euroopan kattavasta digitaalisesta palvelusta. Ja toinen esimerkki liittyi kansalliseen informaatioteknologia-taitopolitiikkaan. No sitten johtopäätökset. tarvitaan tiettyjä olosuhteita, jotta saadaan haluttuja vaikutuksia aluekehitykseen. Ja nämä ehdot ovat oikeudellisia, säädöksellisiä, kulttuurisia esteitä, joita pitää poistaa, esimerkiksi standardisointi, yhteentoimivuus, ne pitää taata. Ja alueellisten asukkaiden on oltava valmiita hyödyntämään uutta teknologiaa, jos halutaan näitä vaikutuksia. Eli uskomme, että näillä välineillä voidaan täytäntöön panna digitaalista strategiaa, mutta koordinointi ja rahoitus ovat tärkeitä, mutta eivät kuitenkaan sinänsä vielä riittäviä ehtoja, jotta nämä hankkeet olisivat kestäviä. No miten sitten kansalliset aloitteet tukevat aluetason kehitystä? Eri tasojen yhteys luo kasvua, mutta alhaalta ylöspäin lähestymistapa – on asioita pitää kehittää, koska joskus näin ei käy ja poliittiset toimet epäonnistuvat. Ja yksityisen ja julkisen tahon yhteistyö on myös keskeistä, jotta voidaan luoda politiikkaa paikallisella tasolla, jotta voidaan ratkaista paikallisia kysymyksiä ja päästä odotettuihin tuloksiin ja vaikutuksiin. Sitten johtopäätökset ja suositukset. On tärkeää panna täytäntöön monen tyyppisiä toimenpiteitä, koska nämä vaikutukset ovat luotetaan kiertäviä, kun ajatellaan aloitteita, jotka liittyvät digitaaliseen talouteen, digitaaliseen innovaatioon. Tietoyhteiskunta toimia pitää yhdistää laajempaan strategiaan ja niitä pitää täydentää muilla toimilla – nimenomaan toimilla, jotka tähtäävät tehokkuuden parantamiseen. Ja täytyy katsoa, millä tavalla on julkista ja yksityistä tukea, jotta voidaan kehittää aluetasolle sopivia toimenpiteitä. On myöskin varmistettava, että olosuhteet ovat kohdallaan – jotta voidaan varmistaa vastaanottokyky aluetasolla. Edelleenkin on hyvin syvä digitaalinen kuilu, joka olisi kurottava umpeen. Ja jotta alueen olosuhteet ovat kohdallaan, näin voidaan luoda vertikaalista ja horisontaalista kumppanuutta – ja lisäksi pitää luoda luottamusta poliittisen hallinnointiin, jota EU:ssa on, koska tämähän on juuri sitä, mitä pohditaan, kun keskustellaan alueellisesta politiikasta ja julkisen ja yksityisen tason yhteistyöstä, joita pitää kehittää EUn toimien yhteydessä. Ja jos tarvitsette lisätietoja, niin yhteystietoni löytyvät tästä. Tässä on sähköpostiosoitteeni ja olen valmis sitten vastaamaan kysymyksiin, jos sellaisia esitetään. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten ensimmäisen puheenvuoron saa Bostinaru. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todella oikea-aikainen tutkimus ja haasteellinen. Mutta jos pidetään mielessä tämä tutkimuksen sisältö, niin haluaisin aluksi sanoa, että on aivan selvä ainakin tänä päivänä, että IT-teollisuus on ala, joka ei voi ehkä ratkaista kaikkia taloutemme ongelmia. Diana Farurin tutkimuksesta luin Economist-lehdestä vähän aikaa sitten, ja hän sanoi, että tulevina vuosina oletetaan, että IT-teollisuuden vaikutus on pienempi talo, maailmanlaisen talouteen, kun ajatellaan, miten nopeasti perinteiset innovaatiot kehittyvät. Niiden vaikutus ehkä vähän vähenee ja toisaalta sosiaalinen, taloudellinen ja sosiaalinen kriisi. Itäällä ei välttämättä tarjoa valtavaa työpaikkojen määrää, Eivätkö kaikki Itäällään työt liity korkean koulutukseen ja niin edelleen. Siellä on tärkeitä töitä, joihin vaaditaan hyvin pitkä koulutus, mutta paljon myös sellaisia työpaikkoja, joissa osaamistaso on matalammalla. Eli meidän pitäisi olla varovaisia. Jos ajatellaan kaiken kaikkiaan työpaikkoja työmarkkinoilla, niin IT-ala, teollisuus on edelleen tekijä kyllä ja tärkeä tekijä, mutta ei ratkaisevan tärkeä. Jotenkin kriisi on osoittanut, että tämä ala on jotenkin kääntänyt sivun. Nyt näyttää siltä, että e-talous, sähköinen talous ei täysin voi korvata tuottavaa teollisuutta. Tämä on nyt tosiasia. Tarvitaan siis tuotteiden valmistamista ja vahvaa viitealaa. Toiseksi myös kriisiin liittyen haluaisin en ainoastaan mustavalkoista kuvaa, vaan myöskin tällaisen värikkäämmän, monisävyisemmän kartan Euroopasta. Näissä oloissa, kun säästötoimet vaikuttavat dramaattisesti esimerkiksi mitä tulee koulutusmahdollisuuksiin, ei ainoastaan maaseutualueilla, joita on Euroopassa paljon, mutta myös kaupunkialueilla. Koulutuksen saantimahdollisuuksien puuttuminen vaikuttaa niin, että osaamista, valmiuksia on vähemmän selvitä näiden uusien laitteiden ja uusien etujen kanssa. Ja tässä on toisenlainen vaaratekijä, tällainen digilukutaidottomuus. Se on ihan elämän tosiasia. Monet sosiaalisesti vähän syrjäytyneet tai maaseutualueilla jo on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat tällä saralla lukutaidottomia. Ja tällainen digilukutaidottomuus luo uutta sosiaalista jakoa niiden välille, jotka osaavat käyttää tätä alaa hyväkseen. Asiantuntijat löytävät helpommin uusia työpaikkoja, hyvät palkkaisia työpaikkoja. Sitten on sellaisia, joilla ei ole mitään valmiuksia, jotka jäävät yhteiskunnassamme syrjään. Ja tämä on valtava haaste Euroopan unionille. Samanaikaisesti olettaisin, että tulisi voida nähdä, miten Eurooppa yhteiskuntana puuttuu ikääntyneemmän väestön tilanteeseen ajatellen IT-teknologiaa, laitteiden käyttöä. Kyse ei ole ainoastaan työpaikoista, vaan osallistumisesta. Osallistamisesta myös. Tämän sanottua, niin haluaisin muistuttaa vielä yhdestä asiasta. Kiitos, että mainitsitte tuon verkkojen Eurooppa-välineen. Me tiedämme, että 5G on jo lähes valmis käyttöön, mutta infrastruktuuria ei ole eli valmiudet tiedon siirtoon ovat jo valmiita. But yes. Jos ajatellaan niitä terabittimääriä, joita voidaan nyt siirtää, niin se on todella ällistyttävä nykytilanteeseen, mutta – On muistettava, miten teollisuus on tässä ajavana voimana. Toisaalta on muistettava, että Eurooppaa kohtaa valtava aivovuoto. Monet kaikkein osaavimmista osista väestöämme lähtee etsimään IT-alalta työpaikkoja muualta kuin Euroopasta. Verkkojen Eurooppa-välineen piti puuttua tähän laajakaista ongelmaan myös, että luodaan ne mahdollisuudet, että uusi it voi olla toimivaa myös EUn ulkorajoilla ja raja-alueilla. Tässä välineessä ei ole riittävästi varoja laajakaistan kustantamiseen. Tässä on nyt valtava kuilu meidän ja muiden välillä, jotka kovasti investoivat tähän alaan. Lopulta sanoisin, että on kaksi vaihtoehtoa. Joko suunnitellaan johdonmukaista tulevaisuuden politiikkaa, jotta Eurooppa voi siellä toimia, tai sitten jokainen hoitaa omat mahdollisuutensa. Itseällä omassa maassani Romaniassa toimii melko hyvin. Olin hyvin yllättynyt nähdessäni, että Romani on toisella internetin käyttö, internetin pääsy rankkauksessa. Puhun nopeasta internetistä myös, mutta koskaan se ei ollut poliittista suunnittelua, aidossa mielessä melko kaettista kehitystä lähinnä, mutta Euroopassa tarvitaan kyllä visiota, digitaalista strategiaa, koska digitaalisen strategian tulokset muutama viikko sitten näin nähtiin, oli se, että kauniita sanoja kuultiin, mutta ei paljon vaikutuksia nähty. Kiitos, Stefan Nistelrooy. Kiitoksia tästä esittelystä. Jos ajattelemme valiokuntatyötä, niin meillä on tällaisia tutkimuksia sitten, meillä on mietintöjä, kollegat laativat niitä, ja sitten niitä käsitellään täysistunnossa. Siis Tätä ei ole kuitenkaan suunnitteilla nyt tämän tutkimuksen osalta. Niin kesäkuu oli se aika tutkimuksille. No one... Niin, siis tarkoitin nyt sitä, että kukaan ei tätä asiaa nyt työstä. Eli mitä nyt teemme sitten tälle raportille? Tässä vaiheessa alkaa uusi suunnittelukausi ja Ehkä myöskin komission edustajille tuolta Karivissa voisin esittää kysymyksen. Olen vähän huolissani siitä, miten informaatioteknologia kysymyksiä ja sitten toiminnallisia suunnitelmia yhdistetään. Koska jos nyt katsotaan, miten tässä on käsitelty eri alueita ja meillä on nyt rahasto, ja sielläkin on keskitytty informaatioteknologiakysymyksiin. Ja seuraavassa vaiheessa pitäisi sitten valvoa näitä toiminnallisia hankkeita jäsenvaltioissa. Ja minulla on yksi kysymys, koska tänä aamuna keskusteltiin älykkäästä erikoistumisesta ja siinä tehdään alakohtaisia tutkimuksia, mutta kun puhutaan digitaalisesta strategiasta, niin se on horisontaalista. Ei se ole mikään kysymys, joka edistää vain yhtä alaa, vaan se liittyy esimerkiksi koulutukseen ja kaikkiin muihinkin aloihin. Eli voitaisiinko tähän nyt puuttua vakavasti? Meillähän on näitä erikoistuneita hankkeita ja mistä näitä tietoja saadaan? Jos katsotte näitä kysymyksiä, ei tässä nyt niin paljon ole, tässä on pari prosenttia ja nyt meillä on vielä enemmän varoja aluepolitiikkaan. Kruushan halusi 10 miljardia, mutta hän sai vain yhden miljardin. Ja sen jälkeen Jan ystävällisesti otti esiin nämä alakohtaiset erikoistumiset. Eli miten politiikka voidaan yhdistää liittää eurooppalaisiin välineisiin, niin haluaisin nyt tietää, miten tämä asia jatkuu tässä valiokunnassa ja seuraavalla kaudella, mutta tätä asiaa kannattaa työstää, koska meidän täytyy muistaa nuorten tilanne ja vauraus. Kiitos Jens Nielsen. Eh, tack så mycket. Kiitos oikein paljon. Puhun ruotsia, jos sopii. Puhun ruotsia, eli tarvitsette varmaankin kuulokkeet. Olen samaa mieltä Van Nisteroin kanssa siinä, että meidän pitäisi tehdä tätä työtä edelleen vähän syvällisemmin. Ja Postinarun kanssa samaa mieltä siitä, että tässä on sosiaalinen ongelma ja demokratia vajetta, joka tuli esiin tässä tutkimuksessakin. Minä lähtökohtaisesti puhuisin Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Suomesta, jossa on asutus kovin hajallaan. Kun käyn siellä, niin kysyn kunnasta, että mitkä olisivat parhaat mahdollisuudet tulla työpaikkoja täällä, kun täällä on niin hajallaan asutus, niin aina puhutaan pääsystä laajakaistaan. Se on ratkaisevaa kaikille, julkisille, yksityisille tahoille, ihan riippumatta siitä, millä alalla toimitaan. Niin pelaajakaista yhteys on välttämätön. Olen tavannut insinöörejä, jotka ovat muuttaneet Saksasta sinne, jotka ovat muuttaneet sinne Pohjois-Ruotsiin tai hollantilaiset, hollantilaisia kirjailijoita, jotka muuttavat Hollannista sinne. He tekevät työtään siellä, siirtyvät pois kaupunkirytmistä ja asiakkaat ovat ihan jossain muualla, joten Aina kun kysyn, mikä olisi tärkeintä, jotta saataisiin alueellista kasvua aikaiseksi haja-asutusalueella, niin aina vastataan, että nopea laajakaista yhteys. Mutta markkinoilla ei nähdä asiakkaita, joten yksityiset eivät sinne investoi. Sinne ei investoi kukaan. Nyt tarvitaan siksi julkisia investointeja. Tässä on ajateltava siis kuntia ja valtiota, ja me voimme kannustaa omien rakennerahastovarojen kautta, niin hän teemmekin. Joitain esimerkkejä on jo siitä, miten pienissä kylissä jokainen on lähtenyt mukaan kaivamaan sinne ojia hoitukaapeleille. Hyvin paljon työtä on tehty, jotta voitaisiin huolehtia aikaista yhteyksistä kaikille, mutta paljon on tehtävä. Ajattelen erityisesti matkailun kannalta tärkeitä alueita. Siellä suuri osa vuodesta. Siellä on hyvin vähän asukkaita, mutta sitten muutaman parin talvikuukauden aikana siellä on valtavasti turisteja. Ja silloin tarvitaan ihan erityistä kapasiteettia muutaman kuukauden ajan. Siksi meidän on työstettävä näitä kysymyksiä edelleen. Tämä on hyvä raportti. Tehdään sitten aloite. Fannisteron kanssa samaa mieltä, joko tänä vuonna tai seuraavana. Se jää nähtäväksi. Kiitos. Thank you. Eh, Jan Olbricht. Kiitos, Jan Olbricht. This is very exceptional because we have... Tämä on poikkeuksellista, koska keskustelussa on nyt 100 prosenttia jäsenistä läsnä. Digitaalisen strategiaan liittyy merkillisiä asioita. Ensinnäkin sisältö. Ja kun ajatellaan tätä strategiaa ja laadullista muutosta, alueilla. Tämä on aivan selvää. Ja sitten toinen asia liittyy siihen, että komissio on hyvin vastahakoinen, kun keskusteltiin rakennerahastosta. Muistuttaisin, että komissio halusi kieltää kaikki IT-investoinnit kehittyneillä alueilla. Ja sitten komissio ei halunnut informaatioteknologiaa painopistealueeksi. Ja on sanottu, että se on sitten verkkojen Eurooppa-hankkeessa. Ja me sitten ilmoitimme komissiolle, että verkkojen hanke Eurooppa on se, josta leikataan. Eli tämä nyt on realiteetti. Mutta ei minä valita. Minulla on vain tämä yksi huomio. En tiedä, tietävätkö tutkimuksen tekijät, että se, kun keskusteltiin informaatioteknologiasta ja digitaalisesta strategiasta, niin ongelmat liittyivät valtion tukiin – ja siihen, että ei ole selkeitä sääntöjä, kun ajatellaan yksityisiä investoijia infrastruktuureissa tai sitten julkisia investointeja ja sitten yksityisiä toimijoita näissä julkisissa infrastruktuureissa. Ja valtion tukisäännöt eivät ole selkeitä. Ja se oli yksi este, kun haluttiin korostaa IT-alan investointeja. On aika ristiriitaista, siis on poliittisia tavoitteita, digitaalinen strategia, ja sitten kuitenkaan ei ole selkeitä valtion tukeen liittyviä ratkaisuja. No ehkä tämä nyt on hoidettu, mutta neuvotteluissa minä sain komissiolta viestin, että tätä asiaa ei ole ratkaistu, että meillä tulee ongelmia valtion tukien osalta, informaatioteknologian osalta, koska, ja se on katastrofi, koska tämä on yksi tärkeä ala ja siellä ei ole selkeitä sääntöjä, se on alueille ja alueviranomaisille ongelma, eli pitäisikö julkisia varoja sijoittaa sinne ja pitäisikö yksityisten tahojen sitten hallinnoida niitä ja niin edelleen. Eli tämä ei liity sisältöön, vain näihin mekanismeihin. En tiedä, pystykö kukaan tähän vastaamaan nyt, mutta tämä on mielestäni yksi suurimpia ongelmia tällä hetkellä, kun ajatellaan digitaalista strategiaa. Kiitos sitten Jatsikurski. I'm going to speak in Polish, so please be so kind. Puhun puolaa, joten pyydän teitä käyttämään kuulokkeita. Moim zdaniem mm, agenda Mielestäni digitaaliagenda ja kaikki <clears throat> IT-aspektit ovat kaikki tärkeitä. Jos me voimme kehittää sitä niin nopeasti, ei siinä olisi mitään huonoa, että meidän valiokuntamme silloin tällöin voisi päivittää kannanottojaan ja viitata tähän asiakokonaisuuteen. Kesäkuussa päättyisi mahdollisuus päättää tämä tämän lainsäädäntökauden aikana. Sen takia olen samaa mieltä kuin muut, että meillä pitäisi olla mietintö, jossa viitattaisiin näiden tutkimuksen tuloisiin, tuloksiin seuraavaa lainsäädäntökautta ajatellen. Puhun tässä kahdesta aspektista, koska mehän tässä viittaamme aika paljon teknisiin kysymyksiin, internettiin, laajakaistaan, 5G ja niin eteenpäin kun puhumme aluekehityksestä, mutta onhan tässä myös kyse juridisesta aspektista, jota pitää tarkastella Puolassa puolentoista, vuosi, puolentoista vuotta sitten vastustettiin kiivaasti akta-sopimusta, jonka tarkoituksena oli rajata pääsyä digitaaliseen tietokantaan. Eli täs, tämä täytyy pitää mielessä, koska meidän täytyy jatkuvasti pitää mielessä ne tahot, jotka ovat luoneet työpaikkoja, kiitos internetin. Ja nyt sitten on, on paljon vaikeuksia, syntyy vaikeuksia, jos ei pääse internetiin eikä saa teknisiä vastauksia minä haluaisin tässä nyt puhua hallinnollisista, organisatorisista, teknisistä kysymyksistä, jotka nousivat esille suhteessa internetin. Ja sen takia minä tuen tätä mietintöä, että vaikka et pitäisi siis saada se valmiiksi tämän lainsäädäntökäyden aikana. I... Muistutan, että tämä tapahtuu poliittisissa ryhmissä. Seuraavaksi itsellä. Kiitos puheenjohtaja. Ja Olbricht kannusti minua puhumaan, että todella sataprosenttiset jäsenet osallistuvat keskusteluun. Voin tukea kyllä häntä tässä, että iskusanana tämä digitaalistrategia esitetään aina hyvin painokkaasti, mutta kun on kyse täytäntöönpanosta ja käytännön kysymyksistä, miten päästään eteenpäin Euroopan laajuisesti ja voidaan huolehtia siitä, että mahdollisimman monet kansalaiset voivat osallistua – niin silloin ei tapahdu paljon. Verkkojen Eurooppa-väline, 10 miljardia, jotta tuettaisiin haja-asutusalueita. Tässähän suuret matkapuhelinoperaattorit puhuivat siitä, että valtioiden ei pitäisi niin pahasti puuttua tähän toimintaan. Kyllä varmasti taajamissa on hyvin verkostuttu. Jo siellä on verkkoja riittävästi Berliinissä esimerkiksi. Matkapuhelinoperaattorit tarjoavat meille riittävästi, mutta jopa sielläkin on niin, että jotkut vähän reunoilla eivät ole niin hyvin yhdistettynä keskeisimpiin verkkoihin, mutta tietenkin on käytetty paljon varoja siihen, että on oikeus laajentaa, kehittää omia verkkojaan. Tällä on suuri taloudellinen merkitys. Eilen jo puhuttiin siitä, miten kiinalaisten investoijien toimet vaikuttavat Euroopassa siihen, että kokonaiset verkot, verkkorakenteet ovat kiinalaisten investoijien käsissä. Vai Technology esimerkiksi on tässä minulla mielellä mielessä. Meidän pitäisi varmasti ottaa tämä aihe vähän voimakkaammin esiin. Ajatellen juuri tulevia vaalejakin, niin kun on, kun on nyt käyty taistelua rakennerahastoista, pitäisi katsoa hyvin tarkkaan, miten rahastoja täytäntöön pannaan käytännössä. Onko tässä kyse poliittisista lempihankkeista, jotka eivät niinkään tuo lisäarvoa ja niitä toteutetaan vai kun nyt Euroopan tasolla on pohdittu strategioita, olisi tärkeää, että ajatellaan sitä, että saadaan eurooppalaista lisäarvoa, niin rakennerahastojenkin pitäisi toimia juuri tähän suuntaan. Yksi aihe olisi varmasti se, että huolehditaan mahdollisuudesta – käyttää modernia medioita. Tämä on tärkeää esimerkiksi niillä alueilla, joilla kuluttajia on paljon kuin suurissa kaupungeissa tai taajama-alueilla. Jos olisi mahdollista käyttää näitä varoja siihen, Berliinin lähellä osavaltio on kai aikaisemmin ollut vähän vajepuolella näiden rakennerastojen osalta. Nyt on uudelleen ohjelmoitu ja ne alueet, jotka joilla väestötiheys on melko alhainen, niin ne voivat nyt saada rakennerahastovaroja, jotta saataisiin kattavampi verkko. Mutta suuryritysten operaattoreiden kanssa on pohdittava sitä, koska ala voi hoitaa asiat itse ja koska valtion on puute, puututtava tilanteeseen koska yritykset sanovat, että tämä ei ole meille kiinnostava. Pitäisikö silloin ajatella, että ajatellaan peruspalveluita, näitä peruspalveluina, silloin julkinen puoli voi toimia. Ja Nolbicht on ihan oikeassa siinä, että että komission ei pitäisi lähteä puuttumaan tässä hyvin tarkkaan – että ole paavillisempia kuin paavin. No tämä nähdään nyt uuden paavin yhteydessä varmasti. Hän suhtautuu vähän, tai oikeastaan paljon rennommin kuin hänen edeltäjänsä. Ehkä tämä olisi hyvä lähestymistapa myös komissiota ajatellen. Kiitos. Sain juuri vihreältä kuulla, että Alfonsi tammihelmikuussa esittelee lausuntonsa liittyen digitaalisiin sisämarkkinoihin, eli ehkä voimme käyttää tätä tutkimusta ja ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet. Sitten Katja Repel komissiosta. Thank you very much for giving me the opportunity to... Kiitoksia, että saan esittää pari huomiota. Niin, informaatioteknologia-investoinnit ovat kakkosprioriteetti meille. Se on erittäin tärkeä teknologian ala ja viittaa nyt tiettyihin huomioihin liittyen palvelusektorin, tuotantosektoriin. Me olemme tehneet esityksen niin, että myöskin tuotantoteollisuutta edistetään ja käytetään rakennerahastoja. On hyvä, että tutkimuksessa korostettiin kysyntää ja tarjontaa ja että nämä asiat on nähty integroidulla tavalla. Tämä noudattelee näitä ex ante ehtoja liittyen seuraavan sukupolven verkkoihin, laajakaistaan ja investointeihin, jotka liittyvät sähköisiin taitoihin. Ja hyvin paljon puhuttiin nyt valtion tuesta, niin jäsenvaltioiden valmisteleva työ näiden strategioiden osalta tietysti auttaa auttaa myöskin valmistelemaan valtiotukikysymyksiä. Kun laadittiin tämä teksti näihin ehtoihin riittyen, niin analysoitiin kysyntää ja tarjontaa ja katsottiin, missä kohtaa markkinat eivät toimi. Ja sitten voidaan miettiä näitä valtion tukikysymyksiä. Sitten kommentoisin näitä analyysejä, jotka oli otettu mukaan tutkimukseen ja on mielenkiintoista, että siellä oli aika erikoisia tuloksia eri hankkeista, mitä tulee tuottavuuteen. No kaikkihan eivät tähdänneet kilpailukyvyn tai tuottavuuden lisäämiseen, jotkut liittyivät sosiaaliseen osallistuvuuteen, se on ihan hyvä tavoite. Mutta olin yllättynyt esimerkiksi, että olisi niin suuria eroja näiden kahden laajakaista hankkeen välillä. Toinen oli Espanjassa, toinen yhdistyneessä kuningaskunnassa katsoin tätä taulukkoa ja haluaisin nyt hiukan tarkemmin katsoa näitä löydöksiä. Ja että sähköisen terveydenhuollon hankkeet eivät vaikuttaneet tuottavuuteen ja se on ehkä sitten hiukan huolestuttavaa näiden hankkeiden suunnittelun suhteen. Sitten näistä eri suosituksista ja kommenteista, joita esimerkiksi Van Nisteroitakin. Pidän hyvänä sitä, että tässä on niin paljon korostettu strategisia näkymiä ja että nämä toimet on otettu mukaan osaksi strategiaa. Pyytäisimme, että alueet ja jäsenvaltiot ottavat informaatioteknologian mukaan näihin älykkäisiin erikoistumistrategioihin. Siellä ne ovat kaikkein järkevimmässä paikassa. En nyt halua mitään yhtä strategiaa edistää, mutta informaatioteknologia kuitenkin on yksi tärkeimmistä. Eli tämä mukaan kysymys on tärkeä ja Täytyy korostaa myöskin sitä, kuinka tärkeää on luoda oikeanlainen poliittinen sekoitus. Eli eri politiikan aloja pitää yhdistää. Ja kyse on myöskin ajoituksesta ja siitä, että eri toimet toteutetaan samanaikaisesti, jotta nämä toimet eivät jää erillisiksi. Ja tämä kysymyshän liittyy myöskin Euroopan tason investointeihin verkkojen Eurooppa-hankkeeseen digitaaliset palvelut mainittiin. Me edistämme toimia, jos vaikka jäsenvaltiossa halutaan ottaa käyttöön rakennerahastoja sähköisten hankintojen osalta. Eli silloin pitää katsoa tämänhetkistä sähköisten hankintojen foorumia ja katsoa, että uudet hankkeet ovat yhteensopivia edellisten hankkeiden kanssa. Ja sitten lopuksi vielä panimme merkille, että informaatioteknologiahankkeisiin liittyy monia ongelmia ja että näitä varoja on käytetty hitaimmin, kun katsotaan erilaisia investointiprioriteetteja, joita meillä on. Joskus ne liittyvät valtion tukiin, joskus ne liittyvät hankkeiden monimutkaisuuteen. Ja siksi kaksi vuotta sitten loimme suuntaviivoja laajakaistan suhteen ja katsomme erilaisia investointimalleja, erilaisia järjestelyitä. Esimerkiksi miten yritykset voivat auttaa alueita ja jäsenvaltioita. Ja myöskin oli sääntöjä sähköisen kaupankäynnin suhteen. Ja sitten katsottu informaatioteknologian käyttöä muissa pääosastoissa. Kiitos. Kiitoksia näistä huomioista. Ja ennen kuin tutkimuksen tekijä saa vielä puheenvuoron, niin haluaisin sanoa, että kun verrataan hankkeita, niin niillä on myöskin erilainen täytäntöönpanoaika, ja esimerkiksi Andalusian hanke on päättynyt, ja se tuloksia nähdään jo eri tavalla kuin vaikka Cornwallissa, mutta Ilmeisesti muita kommentteja ei ole, eli pyytäisin, että Lafonti vielä käyttää puheenvuoron ja voi ehkä viitata johonkin näihin kysymyksiin, jos haluatte. Okay. Uh, I will try to... Selvä. Pyrin käymään läpi vähän vastauksia, joita kirjoitin tässä muistiin, mutta jos minulta joku unohtuu, niin pyydän muistuttamaan minua. Ensinnäkin puheenjohtaja, haluaisin painottaa teidän sanomanne. Joskus kun verrataan eri investointien vaikutuksia eri projekteissa, niin hankkeet eivät oikeastaan ole vertailukelpoisia. Näin ei voida selvittää, onko investointi ollut hyvä, koska hankkeen tai teknologian elinkaari on ehkä erilainen – tai tehdään erilainen sijoitus toisenlaisen teknologian eri aloilla. Tai investoidaan aloilla, joilla on hyvin tällainen perusrakenne taloudellisesti. Eli hyvin erilaisten asioiden vertaileminen ei ole kovin helppoa. menetelmän kannalta ei ole aina myöskään oikein näin tehdä. Se todella riippuu siitä, mikä on lähtökohta, miten investoinnit on tehty ja niin edelleen. Yhdessä kysymyksessä joku teistä sanoi, että innovaatiot digitaaliseen talouteen eivät ratkaise kaikkia tämän päivän ongelmia. Totta, mutta en usko, että lähivuosina investoinnit ja kysyntä iten osalta vähenee. Tietoteknologian alalla tällä hetkellä autetaan yrityksiä säästämään rahaa. Kriisin aikana pystymme toteamaan, että investointien perustelut yrityksissä liittyvät siihen, miten voidaan säästää rahaa. Tietoteknologian investoiminen ei vähentynyt niin paljon kuin olisimme luulleet juuri tästä syystä. Yrittäjyys. Yrittäjät investoivat edelleen, koska toivoivat näin säästävänsä rahaa. Toinen seikka on se, usko, että voidaan ottaa enää takapakkia siitä, että teollisuus muuttuu digitaaliseksi. Tämä on nyt tuotantotekijä, tekijä, joka otetaan huomioon päivittäisessä elämässä. Takapakkia ei voida ottaa. No minä olen laittanut sen nyt johonkin, mutta jokaisella on älypuhelun erilaisia appeja siellä. Enkä usko, että vähemmän investoidaan tulevaisuudessa siksi, että sanomme, että pilvet ja pilvi palvelimet eivät ole kiinnostavia. Kyllä ne ovat, koska Eurooppa ja suurin osa Euroopan taloudesta perustuu pk-yrityksiin. Itsekin olen riippumaton konsultti, voin tehdä työtä monien yritysten kanssa pilveä käyttämällä omasta työhuoneestani käsin. Tämä on tässä tavoitteena. Eurooppa kehittyy tällä tavalla. Joten itse tekniikka muuttaa tapaa, jolla elämme, teemme työtä, olemme. Totta se on, että digitalous ei pysty korvaamaan tottavaa teollisuutta. Olen aivan samaa mieltä. Se on ainoastaan teknologia, ei muuta. Mutta kyllä se muuttaa tapaa, jolla me tuotamme tavaroita. Tämä on todella perustavaa oleva kysymys. Ja se meidän on pidettävä mielessä. Tämän ilmentymä on se, että talouskriisin aikana työmarkkinoilla oli valtavia ongelmia. Meillä on merkittävä työttömyystaso Euroopassa, mutta no minulla ei ole tässä nyt tilastotietoa, mutta voin sen teille antaa. IT-osaamisen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Yritykset eivät oikein tiedä, mistä pätevää osaavaa henkilöstöä löytyisi. Tästä syystä koulutus on saatava muuttumaan. Tästä syystä emme voi palata taaksepäin. Käsittääkseni digitaalisessa strategiassa tärkeää on se, että tämä on horisontaalista politiikkaa, ihan totta. Ja tämä auttaa siinä, että yhdessä kohdataan nämä ongelmat, kaikki yhdessä, koska meidän on kohdattava nämä ongelmat yhdessä. Näiden tapauskohtaisten tutkimusten yhteydessä nähtiin, että vaikutukset olivat paremmat, kun otettiin huomioon eri näkökannat IT-alalta. Meillä on paljon esimerkkejä. Joku sanoi, että on hyvin tärkeää analysoida kaikki näitä kysymyksiä niin, että katsotaan sekä kysyntää että tarjontaa. Ihan totta. Meillä on paljon esimerkkejä Euroopassa viime vuosikymmenen aluksi. Muistan, että tein laajoja tutkimuksia ja hankkeita Euroopan komissiolle muun muassa, joka liittyy siihen, miten tarjotaan julkisia palveluita kansalaisille. Ja sitten ihmiset sanoivat, että no julkisia palveluita kansalaisille, mutta kukaan ei käytä niitä. Miksi niitä käytetään niin vähän? No siksi, että digilukutaidossa on puutteita, mutta on pidettävä mielessä myös, että tulevan vuosikymmenen aikana ikääntyneemmät ovat niitä, jotka ovat lähteneet liikkeelle jo käyttäen tietokoneita, kannettavia tietokoneita. Joten digit lukutaito kasvaa jatkuvasti. Toinen tapa kohdata tämä on se, että parannetaan koulutusta. Oppilaiden koulutusta ja sitten ihan eteenpäin koulusta yliopistoihin asti. Tietoisuutta Euroopassa ja kyllä jäsenvaltioissa on tästä ongelmasta. Sitä, että koulutuksen todella täytyy muuttaa lähestymistapaansa. Samantasoisesti kuin tuottava teollisuus on joutunut muuttamaan lähestymistapaansa tuotantotoimien osalta. Koska täällä sanottiin, että kyse on organisaatio-ongelmista – koska tämän teknologiaa voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Jos katsoo yksityisten investointien vaikutusta it niin vaikutus on hyvä silloin, kun tueksi otetaan myös se, että järjestetään työt uudestaan yrityksen sisällä. Sama koskee kaikkia tasoja. Yrityksen, organisaatio, yhteiskunnan alueen myös. Ymmärrän kyllä, että tämä on erittäin mukaan monimutkainen ongelma, koska tämä tarkoittaa sitä, ettei pysty koskaan katsomaan ainoastaan yhdeltä kantilta. Ja tämä liittyy tuohon vaikutukseen, josta puhuin alustukseni aluksi. Uskoakseni minulla ei ollut lisättävää. Kiitos. Niin kollegoiden puolesta voin sanoa, että tämä on ollut hyvin tärkeä tutkimus meille, koska voimme nähdä, että kyseessä oli pelkästään Eurooppa-politiikka, vaan myöskin lippulaivahankkeet ja haasteemme on ollut juuri siinä, että näistä aloitteista pitää tehdä tehokkaampia ja kun katsotaan tätä asiaa alueiden kannalta, niin voidaan nähdä, että on hankkeita, joita pitää arvioida ja haluaisin kiittää teitä kovasti tästä esityksestä. Ja nyt sitten päätän kokouksen ja muistutan, että meillä on Regi Koter mietin kokous 17. joulukuuta 14.30-17 alueiden komiteassa ja määräaika ilmoittautumismääräaika. Siis meillä on työluonnos siellä, jos haluatte osallistua siihen, niin sille pitää ilmoittautua 29. marraskuuta mennessä. Ja sitä seuraavana päivänä meillä on sitten parlamentissa valiokuntakokous. Kiitoksia, kokous päättyy